Okay, let us start. I apologize for um, my... No niin, aloitetaanpa. Pyydän anteeksi, etten ollut paikalla tänä aamupäivänä. Rova Trybel oli tänä aamupäivänä minua täällä edustamassa. Minä olin Berliinissä Elise-sopimuksen 50-vuotisjuhlilla. Ja, ja minä itse asiassa asun Ähm, Ranskan rajalla ja sen, tämän Berliinin jälkeen minä olin sitten vielä Ranskan puolellakin ähm, pitämässä puheen näiden Elisen sopimuksen äh, juhlallisuuksien puitteissa. Tällä hetkellä meillä on hyvin tärkeitä vieraita täällä valiokunnassamme. Tähän kaikki tiedätte, että tänä vuonna, tänä, tai tänä äh, Irlannin puheenjohtajakauden puolivuotena paljon ongelmia ratkaistavana meillä on tämä, käsillä tämä uusi koulutus, koulutus koskeva ohjelma, uusi kulttuuria ähm, koskeva ohjelma ja uusi äh, Euroopan kansalaisten tuemavuoden ohjelma ja sitten ähm, kulttuuripääkaupungit. Eli tässä on nyt iso paketti asioita äh, käsiteltävänä puheenjohtajakauden aikana. No niin, siirryn tässä saksan kieleen. Eh, no, minun, eh, vaikka täällä on englanninkielisiä vieraita, niin en tässä ala saksan eh, englanninkielen taitojani niin venytellä. Meillä on siis todellakin paljon tehtävää edessämme. Olemme tehneet jo viime kuukausina töitä tämän eteen ja olemme täydentäneet komission ehdotuksia. Toivon, että voimme tehdä, jatkaa tätä yhteistyötä edelleen, jos emme pääse tulokseen teidän puheenjohtajan kautenne aikana, niin on vaikeaa kyllä aloittaa nämä ohjelmat vuonna 2014, joten luotamme kyllä teihin tulosten saamiseksi. Tiedämme, että teillä on jo joissakin, jollakin alueella tämän, tällainen yleisnäkemys, joka ei tietenkään ole mikään lopputulos vielä onneksi, vaan josta voidaan vielä neuvotella mehän olemme myös valmiita myös neuvottelemaan omista kannoistamme, mutta vain siinä määrin, että se ei häiritse ohjelmien käyttäjäystävällisyyttä ja vain siinä määrin, että meidän kantamme jää kuitenkin näkyviin teksteihin. Me keskustelemme tällä kertaa myös ensimmäistä kertaa urheilua koskevasta ohjelmasta ja se on integroituna suurempaan paketti, ohjelmapakettiin. Ja on, minulle on suuri ilo saada tänne toivottaa tervetulleeksi kolme irlantilaista ministeriä. Meillä on täällä vieraanamme kulttuuriperintöasioista vastaava ministeri, ministeri. Anteeksi, äännäkö oikein tämän, tämän nimen? herra Ring ja herra Denien ovat täällä paikalla. Ja meillä on se täällä siis Jimmy Denian, joka on taide- ja kulttuuriperintöasioista ja iirinkielisistä alueista vastaava ministeri. Ja Michael Ring on urheiluasioista vastaava apulaisministeri ja hän puhuu sitten toisena. Ja nyt ensiksi puheenvuoro herra Denianille. Thank you, Mrs. Park and the Kiitokset ähm, sinulle Doris Pakiaa myös tälle valiokunnalle siitä, että saan tulla kertomaan teille Irlannin puheenjohtajakauden äh, asioista. Tässä on myös ministeri Michael Ring ja myös Steen Stali Ringin toimistosta ja vielä minunkin Dublinin toimistostani kollegani. Minä haluaisin äh, huomauttaa ensiksi, että taide tai alat ovat yksi tärkeä osa irlantilaista elämää aina ja tässä Culture Connects-hankkeen kautta me haluamme vahvistaa ja osoittaa kulttuurin monimuotoisuuden voimaa sekä Irlannissa että Euroopassa eri kulttuurikokemusten jakamisen kautta. Näin me haluamme ottaa mukaan sekä irlantilaisia taiteilijoita sekä kotona Euroopassa että maailmassa ja myös saada muita Euroopan eurooppalaisia taiteilijoita Irlantiin tekemään yhteistyötä luovasti ja rikastuttaa näin ollen sitten koko maan osaa ja erityisesti Euroopan unionia tänä vuonna, joka on 40. Vuo, kulunut vuosi liittymisestämme Euroopan unioniin. Kulttuurin vahvistaminen, kulttuurisen monimuotoisuuden arvostaminen ja taloudellisen, kulttuuritaloudellisen roolin vahvistaminen on sydämessämme ja ytimessämme näiden seuraavien vuosien aikana. Irlannin pääkohteet ovat kaksi lainsäädännöllistä ehdotusta, tuo Luova Eurooppa 2014-2020 ja Kansalaisten Eurooppa 2014 ja 2020. Niihin on kohdistettukin jo paljon työtä neuvoston edellisten puheenjohtajien aikana Tanskan ja Kyproksen siis. Olen hyvin tietoinen siitä, että neuvosto paraikaa miettii vastaustaan teidän mietintöönne, jonka hyväksyitte viime vuoden loppupuolella. Nämä keskustelut ovat käynnissä ja neuvostonkin täytyy päästä yhteisymmärrykseen, joten en voi sanoa kovin paljon vielä tänään. tänään tosin tiedän, että on hyvin monia merkittäviä äh, asioita, joista täytyy äh, päästä sopimukseen ja olen varma siitä, että seuraavien kuukausien aikana näin pystytään toimimaan. Viime marraskuussa neuvosto pääsi osittaiseen yhteisymmärrykseen tästä Luova Eurooppa-ohjelmasta ja siinä ajateltiin erityisesti takuuvälinettä, jonka tavoitteena on helpottaa pääsyä kulttuuriin ja luo, kulttuurin ja luovalle alalle ja, ja erityisesti rahoituksen ohjaamista sinne suurin piirtein miljardista eurosta on kyse ja myös on sitten äm, pankki- ja finanssiala tavallaan äh, arviointi, riskinarviointimahdollisuudet, äh, suuksien miettiminen kulttuurialalla. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita ja ne voivat auttaa luovaa sektoria. Kuitenkin tiedän, miten meidän täytyy tarjota riittävästi varoja tuosta monivuotisesta rahoituskehyksestä mm, alalle Siinä mietinnössä, jonka hyväksyitte viime joulukuussa, voin havaita, että neuvosto ja tämä valiokunta ovat samaa mieltä. Me haluamme uuden ohjelman, joka tarjoaa apua kaikille sektoreille kulttuurialalla ja luovalla alalla ja näin ovat ne sitten pieniä tai isoja voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia voivat eh, tehdä yhteistyötä juuri tällä alalla. Tämä työmme ohjautuu samoin periaatteisiin, jotka ovat seuraavat kulttuurin ja luovuuden edistäminen, kulttuurin ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttäminen, Euroopan laajan yleisön mukaan saaminen ja suotuisien olosuhteiden luominen kulttuurin ja luovan alan yrityksille, jotta ne voivat kasvaa, luota, luoda työpaikkoja ja pysyä kilpailukykyisinä sekä maan osan että tasolla että kansainvälisellä tasolla. Vaikka joitain eriäväisyyksiä onkin näiden talojen välillä, niin olen silti varma siitä, että ratkaisut yhdessä löydetään ja näiden ohje- ratkaisujen kautta ohjelma saadaan hyväksyttyä ajoissa ja näin kaikki luovan alan toimijat voivat vuoden 2014 alusta siitä hyötyä tässä täytyy miettiä tuota rahoitusohjelmaa selkeästi ja tämä mahdollisesti saadaan jo aikaan ensi kuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Irlannin kaudella kansalaisten Eurooppa-hanke on yksi merkittävimmistä. Tämä hanke tarjoaa Euroopan viemistä kansalaisille ja nykyisellään nämähän nämä tavoitteet eivät voisi olla yhtään ajankohtaisemmat. Irlannin pää Pääministeri Enda Kenny sanoi Euroopan olevan nyt risteyskohdassa. Me, meillä on ainoastaan 229 miljoonaa euroa käytettävissä seitsemälle seuraavalle vuodelle, mutta tämä ohjelma on kuitenkin ainoa, joka tarjoaa unionitason kansalaisosallistumista Irlannin kaudella tietysti on otettu huomioon, miten tarvitaan riittävästi aikaa näihin teknisiin yksityiskohtiin jäsenvaltioiden kansallisella tasolla, esimerkiksi Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tsekin tasavallassa, ennen kuin ohjelma voidaan lopulta hyväksyä. Irlanti toivottaa Takkulan mietinnön tervetulleeksi. Tapasinkin hänet tänä aamuna. Tämän Takkulan tekstin viime marraskuussa tämä talo hyväksyi kysyi ja tiedän, minkälaisia ongelmia oli oikeuspohjassa. Takulaan mietintö osoittaa, että kuitenkaan mitään valtavia hankaluuksia ei näytä olevan neuvoston ja parlamentin ehdotusten, ehdotuksissa. Monissa tapauksissa neuvosto ja parlamentti näyttävät jakavan samat murheet. Olen toiveikas siitä, että nämä eroavaisuudet oikeusperustasta eivät estä meitä pääsemästä yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, jolla on merkittävää symbolista arvoa kansalaisillemme puheenjohtajakautemme muut tavoitteet ovat viedä kulttuuripääkaupunki 2020-2030 ehdotuksia eteenpäin ja myös äh, miettiä kulttuurien käyttöä pehmentävänä voimana ulkoisissa suhteissa. Äh, tämä kulttuuripääkaupunkiajatus on 25 vuotta vanha ja monet ajatukset ovat, asiat ovatkin muuttuneet ajan kuluessa. Ministerivälinen tapa, ministerien välinen tapahtuma on jo joka päivä päiväistä ja asiantuntijapaneeli on olemassa ja nää, tätä kriteeripohjaa on yksinkertais, yksityiskohtaistettu ja vahvistettu. Ja äh, sitten äh, vuonna 2000, vuodesta 2004 lähtien äh, kaksi kaupunkia on ollut tapauksen jo, johtajana. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että nautimme kulttuurisesta rikkaudestamme ja näin eh, voidaan innovatiivisesta ja kiinnostavasta kulttuuriohjelmasta hyötyä kaikkialla. Neuvosto on komission ehdotuksesta ilahtunut. Siinä tuodaan uuteen järjestelmään uusia piirteitä tähän järjestelmään ja pyritään korjaamaan heikompia kohtia. Tästä edistyskertomuksesta, jonka Kyproksen kauden aikana saimme, pääongelmat ovat juuri seuraavat huolen huolenaiheet vaiheet, eli jotkut uusien arviointikriteerien näkemy- kohdat, paneelin kokoonpano, ehdokkaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden asettelu, pääkaupunkien nimi, nimeäminen ja myös Melina Merkuri-palkinnon maksun ajoittaminen ja myös muita ongelmia tässä, kysymyksiä tässä oli. Tiedän neuvoston olevan sitoutunut miettimään näitä kysymyksiä päästä päästäkseen yhteisymmärrykseen e- muutosehdotuksista. Olen myös tietoinen siitä, että esittelijä Skuria ja varjoesittelijät kehittelevät omia mietintöjään valiokunnassanne. Irlanti kaudellaan tahtoo tehdä työtä tämän talon kanssa tulevina kuukausina, jotta asia saadaan hyväksyttyä ajoissa. Tämä on Irlannin erityiskiinnostuksen kohde, jotta saamme tuon kulttuuripääkaupungin 2020 hankkeen ensimmäisen vuoden ohjelman käyntiin. Sitten kansainvälisistä suhteista. Tämä on myös teidän valiokunnallenne tärkeä asia. Myös komission jäsenelle ja meidän maamme pitää kulttuuria pehmentävänä, voivana, pehmeänä diplomatiana unionin kannalta ja jäsenvaltioiden kannalta ulkosuhteissa ja diplomatiassa. Unionitasolla kulttuuri on ollut yhteistyöala sekä kehittyneissä ja kehittymässä olevissa valtioissa. Unioni on kulttuurisesti monimuotoinen ja yhteiskunnallisesti monimuotoinen yhteisö ja se voi auttaa, kulttuuri voi auttaa ymmärtämään unionia ja unionin arvoja, pääperiaatteita ja näkemyksiä tärkeissä poliittisissa kysymyksissä kumppanivaltioiden kanssa yhteisymmärrystä etsittäessä. Viimeisten vuosien aikana unionin ulkosuhteissa onkin kehitetty tätä strategista kulttuurinäkemystä ja olen varma siitä ja tietoinen siitä, että tuo vuoden 2011 maaliskuussa tämän valiokunnan laatima teksti on ollut merkittävä tässä kysymyksessä. Irlanti pitää näin siis unionin ulkosuhteissa kulttuurin käyttöä pehmentävänä hyvänä eh, sellaisten valtioiden kuin Kiinan kanssa. Ja esimerkiksi tässä Kiina Kiinan vastaava ministeri oli hyvin innostunut näistä suhteista Euroopan unionin suuntaan ja meidän komission jäsenemme Vasiliu tässä ennen minun vierailuani olikin käynyt siellä kolme viikkoa sitten ja kertonut juuri näiden linkkien vahvistamisen merkittävyydestä. Eli tässä olemme saaneet hyvin myönteisen vastauksen Kiinalta kulttuurikysymyksiin. Ja näin neuvosto onkin miettinyt asioita hyvin paljon ja ottanut tämän mietinnön unioni Kiina suhdestrategiansa mukaan. Ja EUn Kiinan kulttuurien välinen vuoropuheluvuosi on juuri päättynyt. Ja puheenjohtaja tahtoo keskustella yleisperiaatteista, jotka voisivat olla lähtöaskel unionille tällä alalla. Irlanti on komission ajatuksen kannalla tästä julkisesta kuulemisesta Connected TV-hankkeen kautta. Suuri osa eurooppalaisista nykyisiin älypuhelimien ja kaikenlaisten laitteiden kautta jatkuvasti etsii kiinnostavaa sisältöä eh, audiovisuaalisella puolella ja näin tuo perinteinen televisiovälityksen ja internetin käyttö on jo unionissa, eh, Yhdysvalloissa pitkällekin kehittynyt ja myös joissain unionivaltioissa ja ja tämä on vain tämä Connected TV-hanke tulossa todeksi. Ja mietimme, minkälaisia kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tällä on. Olemme kovasti tyytyväisiä Kammer, Kammerevertin aloitteeseen Connected TV-hankkeen haasteista ja mahdollisuuksista ja odottelemmekin parlamentin ja komission, kans, komission suunnan yhteistyötä tästä asiasta. Ja minun yksikköni, minun kabinettini kollega mm, Pat Rabbit on tätä asiaa viemässä eteenpäin. Kiitokset vielä kertaalleen Pak, Doris Pak tästä mahdollisuudesta kertoa pääkysymyksistämme. Irlanti odottaa yhteistyötä neuvoston puolesta tämän valiokunnan ja komission kanssa seuraavien puheenjohtajakauden kuukausiemme aikana. Minä haluaisin vielä huomauttaa, että tämä ohjelma, joka on saatavilla täällä Brysselissä, on, ja on tarjolla täällä Brysselissä, niin teidän kannattaa tutustua tähän ohjelmaan. Siinä on irlantilaisia taiteilijoita seuraavan puolen vuoden kauden, puolivuotiskauden aikana. Ja toivon teidän jakavan nämä kulttuurikokemukset kanssamme. Ja tiedän kyllä äh, tämän suuren kulttuuriinnostuksen ja innostuksen erilaisiin ohjelmiin, joka tässä, täällä vallitsee myös Doris Pakin innostuksen. Mutta tiedän, että olemme siis hyvissä käsissä. Kiitoksia. So I'll hand you Kiitos, hyvä ministeri. Halusin vielä huomauttaa ennen kuin ennen kuin lähdemme tähän puheenjohtajakauden ohjelmaan, niin mehän voimme katsella ympärillemme jo täällä parlamentissa. Täällä on nyt seinillä monia irlantilaisten taiteilijoiden ö, ähm, taideteoksia. Meillähän meidän taideteoksemme vaihdetaan aina puheenjohtajakauden vaihtuessa, joten täällä on todellakin nähtävillä nyt paljon irlantilaista taidetta. Ennen kuin siirrymme keskusteluun, annan nyt puheenvuoron urheiluministerille Michael Ringille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja Pak. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia minulle olla täällä tänään kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa puhumassa esittelemässä urheilu- ja kulttuuri painopistealueet me kuulumme Troikkaan, johon kuuluu Liettua ja Kreikka. Myös puheenjohtajakausien Troikkaan me haluamme tuoda Eurooppaan taloudellisen hyvinvoinnin, luoda uusia työpaikkoja puheenjohtajakauden me aikana. Meillä on pitkät perinteet urheiluvaltiona ja kun meillä on nyt toinen puheenjohtajakautemme, toivon, että meidän urheilukokemuksemme – saa aikaan sen, että meillä on urheilun kannalta menestyksekäs kausi. Meillä on ollut onni tavata teidät viimeisen vuoden aikana. Olen keskustellut urheiluasioista teidän kanssa ja odotan, että meillä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu tänään. Erittäin hienoa, että tämä parlamentti on aktiivinen urheilun kanssa. Muun muassa Fesin tekemä mietintö on tästä osoitus. Urheilu vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisella tavalla. Ja on erittäin tärkeää muistaa, kuinka tärkeää urheilu on niin hyvinvoinnin koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Urheilulla on erittäin tärkeä rooli siinä, että se takaa hyvinvointia kansalaisille ja sillä on myös tärkeä rooli niiden ihmisten elämässä, jotka urheilevat ja seuraavat urheilua. Terveyden kannalta urheilussa ja siinä, että ihmiset tekevät, ovat mukana urheilussa ja suorittavat fyysisiä, fyysisesti rasittavia toimia, on erittäin, se on erittäin hyödyllistä. Se saattaa vaikuttaa positiivisella tavalla ihmisten mielialaan ja hyvinvointiin. Urheilijat ovat esikuvia ihmisille ja tämä vahvistaa sitä, että urheilulle on annettava merkittävä rooli. Kukaan ei koskaan lähde urheilemaan pitää mielessä, että hän tulee huijamaan, mutta meidän politiikan tekijöinä tulee muistaa, että urheilun perustavat, perustavanlaatuisen tärkeät arvot pysyvät suojeltuina eikä, eivätkä ne huku matkan varrella. On useita osoituksia siitä, että urheilu, urheilulla on merkittävä panos Euroopan talouteen ja sillä on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Se myös edistää sosiaalista kohesioita ja hyvinvointia. Tämä ottaa sen, että auttaa siinä, että saavutamme Eurooppa 2020 strategian tavoitteita. Kun tunnust, urheilupolitiikka on jäsenvaltioiden oma asia, mutta uusi EU-politiikka mahdollistaa sen, että voidaan toimia yhdessä, jotta saadaan ajettua yhteisiä Aja yhteisiä asioita urheilun parissa ja jakaa myös parhaita käytäntöjä. Tämä myös mahdollistaa sen, että voidaan puhua yhdellä äänellä kansainvälisellä tasolla, ennen kaikkea vaikkapa dopingin vastaisessa taistelussa. Ja se on minulle erittäin tärkeä aihe, kuten on myös taistelu korruptiota vastaan urheilussa. Työskentelemme yhdessä me voimme yhdessä saavuttaa paremman kunnollisuuden urheilussa siten, että edistämme nautittavaa ja terveellistä urheilua. Meidän pitää, me tulemme viemään eteenpäin useita urheilupainopistealueita. Me haluamme, että ensimmäinen urheilun EUn urheilu-toimintasuunnitelma pannaan alulle. Ja muita painopistealueita on reilu rahoitus urheilulle, työpaikojen luominen ja se, että reilu urheilu, e, urheilu reilu. Meille erityisen tärkeää on se, että urheilija voi jatkaa työelämässä, kun ura päättyy. Urheilijalla on usein haasteena yhdistää urheilu, elämään, opiskelut ja työ. Jotta menestyy urheilun huipputasolla, tulee kilpailla ulkomailla ja kotimaassa, ja tämän yhdistäminen työhön ja opiskeluun on erityisen vaikeaa. Urheilijoilla saattaa myös olla vaikeuksia siirtyä urheiluurasta työuraan. Meidän tulee välttyä sellaisesta tilanteessa, että urheilijat joutuvat valitsemaan urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työn välillä. Ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden järjestelmät, EU voisi tuoda lisäarvo siinä, kun pyritään puuttua tähän yhteistyöhön siten, että on ikään kuin kaksoisura, niin urheilu kuin opiskelu kuin työura, tai työura. Tämä on saatettava siten, että on tehokkaampaa urheilupolitiikkaa siten, että huiput pysyvät urheilun parissa. Loka- marraskuussa 2012 kaksoisura suuntaviivat huippurheilijoille on osoitettu, että tässä on pyrkimyksenä se, että huippurheilijat voisivat pitää urheilun rinnalle myös toista uraa. Irlanti tulee valmistelemaan neuvoston päätelmiä, jotka tullaan hyväksymään huhti, toukokuussa urheilun taloudellinen rooli on merkittävä ja se tulee olemaan painopistealoina mainitsemani kolmen maan puheenjohtajakausilla. Se, että urheilun avulla saadaan parannettua työllisyyttä, on osoitettu tuoreilla tutkimuksilla. Ja 1,6 prosenttia EUn kaikista liittyy Tämänhetkinen talouskriisi vaikuttaa merkittävästi julkiseen kulutukseen ja tämä koskee myös urheilua. EU-puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtajavaltiona Irlanti tulee puhumaan urheilun kestävästä rahoituksesta Dublinin konferenssissa maaliskuussa ja lisäksi puhumme aiheesta 17. toukokuuta asiantuntijaryhmä tekee suosituksia liittyen urheilun kestävän rahoitukseen ja tähän liittyy myös solidaarisuusmekanismeja. Tämä on monimutkainen aihe ja tämä on otettu huomioon asiantuntijaryhmän mietinnössä. Me puutumme aiheisiin muun muassa urheilun taloudellinen vaikutus, kuinka urheilu rahoitetaan – mitä tulee urheilusta tulee ja mitä haasteita urheilumaailma tulee kohtaamaan tulevaisuudessa. Me haluamme jakaa parhaita käytäntöjä siinä, miten urheilu rahoitetaan Euroopassa ja muualla. Ja lisäksi halusimme saada alulle solidaisuusmekanismin ammattiurheilussa. Ruohonjuuritason urheiluseurin on saatava tukea ja me haluamme korostaa tätä omalla puheenjohtajakaudellamme. Suuri haaste, jonka urheilu kohtaa tällä hetkellä, on epärehellisyyden aiheuttamat ongelmat, ja nämä ongelmat eivät kuulu urheiluun. Kaikki ovat tästä yhtä mieltä, ja tämä tulee olemaan tärkeä painopistealue Irlannin puheenjohtajakaudella. Me tulemme seuraamaan hyvin tiiviisti äh, sopupeleihin liittyviä kehityksiä kansainvälisesti, ja me pyrimme valmistelemaan neuvoston päätöksen siten, että sopuveliä vastaan saataisiin eurooppalainen perussopimus. Tämä mahdollistaisi sen, että komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa siten, että tämä vitsaus saataisiin pois urheilusta. Irlanti puheenjohtaja valtiona tulee myös valmistelemaan viidettä ministerikokousta sellaisten ministerin kohdalla, jotka vastaavat liikuntakoulutuksesta. Ja tässä tärkeässä roolissa on nimenomaan urheilun eheyden säilyttäminen. Ja on tärkeää suojella urheilua dopingilta. Tämä toimii reilun pelin henkeä vastaan. Doping taistelee tasa-arvoisen kilpailun periaatetta vastaan ja doping saattaa toimia sitä vastaan, että nuoret osallistuvat urheilukilpailuihin. Sillä on merkittäviä pitkän aikavälin vaikutuksia, sillä ihmiset saattavat jättää urheilumattama dopingin huonon esimerkin takia. Siihen liittyy siis merkittäviä, lisäksi merkittäviä terveysongelmia. Ja kuten tiedätte, maailman antidoping-toimisto on taistellut pitkään ö, dopingia vastaan. Ja on olemassa yleissopimus liittyen dopingin vastaisen taistelun. EUlla on erittäin tärkeä rooli ja sen tulee, EUn tulee antaa vahva ääni dopingin vastaisessa taistelussa ja se tulee tuoda esille Vadan kokouksessa. 2013 tammikuussa maailman antidoping-toimiston edustus tulee muuttumaan. EUn ääni tulee paremmin esille. Irlanti edustaa EUta varassa tuolloin 18 kuukauden aikana, ja me haluamme saavuttaa paljon tänä aikana dopingin vastaisessa taistelussa. Irlannin puheenjohtajakausi tulee valmistelemaan EU-kantoja liittyen antidoping kokouksiin. EU-kanta esitetään VADA-neuvoston kokouksessa 11.12. toukokuuta ja lisäksi Ilari tulee koordinoimaan EU-kannan liittyen dopingin vastaisen tuomioistuimeen, doping-tuomioistuimeen. On kuitenkin useita asioita, joihin tulee puuttua dopingin vastaisessa taistelussa. Me tulemme työskentelemään kaikkien asianmukaisten sidosryhmien kanssa, jotta löydämme ratkaisuja, jotka ovat kaikille hyväksyttävissä. Irlannin puheenjohtajakauden tärkeä tavoite on se, että saavutetaan parlamentin kanssa sopimus siitä, että komission ehdotus liittyen nuorison koulutukseen mukaan otettavaan liikuntaan. Tämä tullaan esittelemään myöhemmin valiokunnalle. Uudessa taannoisessa kokouksessa jäsenvaltiot puolsivat sitä, että edistetään urheilua. Mm, olen varma, että parlamentti tukee tätä ajatusta. Tämä on erittäin hyvä hanke, joka tulee motivoimaan niitä ihmisiä, jotka eivät urheile tai liiku. Kaikkien hankkeiden tulee olla ö, miellyttäviä, mukavia, helppoja, niihin tulee olla helppo osallistua ja niiden tulee halpoja, edullisia, edullisia hintaisia urheilu on sosiaalisen kohesion tärkeä ajuri ja toivon, että iloinen kaudella urheilu kukoistaa ja me voimme edelleenkin jatkaa urheilun eheyden korostamista. Haluan kiittää teitä. Mr. Minister. Kiitos, ministeri. Nyt meillä on aikaa keskustella näistä molemmista alustuksista ja estellä ideoitamme. Toivottavasti käytätte puheenvuoron. Ensiksi herra Lökkögaard. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministereille näistä esityksistä, jotka olivat kummatkin todella kattavia. Minulla olisi kaksi kysymystä herra Ringille. Ensinnäkin sopupelit. Varmasti tiedätte, että me jo käsittelemme tätä kysymystä täällä parlamentissa – ja olemme nyt ähm, käsittelemistä yhä enenevissä määrin, sillä kaikille on kyllä nyt äh, tähän mennessä tullut jo selväksi, että sopupelit ovat vakava ongelma. Meillä oli kuuleminen ennen joulua. Tuosta kuulemisessa asiantuntijat äh, kertovat meille, miten, mitkä, miten kovat panokset tässä on kyseessä. Puhuitte myös dopingin torjumisesta. Ottaisitteko ehkä sopupeliin ja korruption urheilussa saman asenteen kuin dopingiin, sillä nekin ovat hyvin suuria ongelmia. Miten me täällä parlamentissa ja neuvostossa voimme saada aikaiseksi käytännön ratkaisuja näihin ongelmiin? Me tied, minä tiedän, että meillä on tämä eurooppalainen yleissopimus, jonka neuvosto on antanut, mutta mitä meidän pitäisi käytännössä tehdä? Onko teillä suunnitelmia tämän suhteen? Tässä minun kysymykseni. Kiitos. Kiitos herra ministereille kummallakin näistä alustuksista. Me kuulimme ensinnäkin tietysti hyvin mielellämme, herra ministeri Denihän, että te edistätte tätä Euroopan kansalaisten ohjelmaa ja otatte huomioon Euroopan parlamentin ehdotukset huolimatta tästä perus, oikeusperusta kiistasta. Uskon, että jos me sitten loppujen lopuksi pääsemme sellaiseen ratkaisuun, että me että saamme synnytettyä hyvän yhteisen ohjelman, niin silloin kiista oikeusperustusta ei varmasti ole mikään ylivoimainen este. Ja tässä mielessä me haluamme kaikki tehdä töitä ohjelman eteen. Sitten urheilusta, herra ministeri Ring, te tiedätte, että parlamentti on ennen kaikkea puhunut tästä kaksoiskoulutuksesta urheilijoille. Se on yksi painopisteistä myös tässä FISES-mietinnössä, jonka mainitsitte. Meidän pitää huolehtia siitä, että nuoret huippuurheilijat eivät ole, tee pelkästään urheiluuraa, vaan saavat myös normaalin koulutuksen samalla. Euroopassa meillä on se ongelma, että meillä on paljon hyviä ideoita, mutta täällä parlamentissa meillä ei ole paljon lainsäädäntökompetenssia, joten on hienoa, että te haluatte tarttua toimeen tässä asiassa. Me kuitenkin tiedämme, että, että sitovien lainsäädän, sitovan lainsäädännön ehdottaminen jäsenvaltiolle tässä suhteessa ei ole kovin helppoa. Voisitko kuvitella, että neuvostossa huolehtisitte siitä, että jäsenvaltiot velvoittaisivat itsensä ennen kaikkea urheilijoiden kaksoiskoulutuksen suhteen tekemään enemmän. Monissa jäsenvaltioissa on kyllä monia parhaita käytäntöjä jo käytössä, jotka voisi ottaa esimerkiksi, jos jäsenvaltiot velvoittaisivat itsensä tekemään enemmän kansallisella tasolla tai jopa säätämään lainsäädäntöä kansallisella tasolla, niin silloin meidän ei tarvitsisi EUn tasolla tehdä niin paljon. Se olisi suuri edistysaskel ja olisi hienoa, jos, jos voisitte vastata tähän kysymykseen, niin voisitteko kuvitella tällaista lähestymistapaa, että jäsenvaltiot ottaisivat tällaisen itsevelvoitteen? Seuraavaksi kollega Fontana, olkaa hyvä. Grazie Presidente, eh, ringrazio. Kiitän puheenjohtajaa. Niin, minäkin haluan samoin kuin muut tässä kiittää ministereitä siitä, että tulitte tänne kertomaan meille näistä tärkeistä kysymyksistä. Olen erityisesti kiinnostunut urheilukysymyksistä ja nuorisokysymyksistä. Urheilu on harvinaislaatuisen tärkeä asia, mutta nuorten, nuoret tarvitsevat myös urheilukoulutusta. Haluaisin yksityiskohtaisempia tietoja tästä kysymyksestä samoin kuin koulutuksesta ylipäätään ja minkälaisia lainsäädännöllisiä keinoja tähän olisi kehitteillä. Sitten tahtoisin miettiä myös tuota doping-kysymystä ja myös sitten näiden tulosten muokkaamista, sopupelitoimintaa ja sen sellaista. Eli ähm, tämä kyllä vie urheilulta maineen aika tyystin ja siitä syystä haluaisinkin esittää sen kysymyksen, miten tässä voidaan oikeastaan toimia. Miten voidaan toimia? Nimittäin äh, nämä tällaiset äh, petos, petoksellinen toiminta urheilussa, doping ja tämän, tämän tyyppiset kysymykset eivät ole mitään pelkästään eurooppalaisia kysymyksiä, vaan kansainvälisiä kysymyksiä. Niihin pitää puuttua laajemmin. Ja vielä tässä nyt näyttäisi olevan myös iirinkielisistä asioista vastaava ministeri. Ja tässä aamupäivän aikana keskustelimme kielellisestä monimuotoisuudesta ja vähemmistökielistä. Meillä ei myöskään tällä alalla ole eh, toimivaltaa toi unionin toimielimissä. Mitä oikein aiotte nyt sitten tehdä tämän kielellisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, koska jokainen kieli tarjoaa yhden kulttuurin osa sen jälleen lisää ja se, se niin, kielten menettäminen on aina osan kulttu, eurooppalaisen kulttuurin menettämisestä. Ja jos sitten miettisin lukemista. Nuoret lukevat entistä vähemmän, kirjoja kulutetaan vähemmän. Mitä on tekeillä ja miten voitaisiin äh, lisätä nuorten lukuinnostusta, siis kirjojen lukuinnostusta, ei mitään muuta. Kiitoksia. Keli. Kiitos. Seuraavana herra Keli. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ystävistä sanoistan, sanoistanne minun maanmiehelle ja ystävilleni. Puhuitte odotuksistanne liittyen Irlannin pohjantajakauteen. Varmastikin tässä ministerit tekevät kaikkensa, jotta nämä esille nostetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Lisäksi voin varmaankin sanoa, että tässä on useita ei ainoastaan sanoja, vaan tekoja, joita on tehty viime vuosien aikana Irlannissa niin urheilun kuin kulttuurin hyväksi. Ja varmasti pystytte nämä huomaamaan tämän päivän puheenvuorossa. Ministeri Dinahan nosti esille Creative Europe-ohjelman tärkeyden ja me haluammekin saada tälle hankkeelle mahdollisimman hyvän rahoituksen. Lisäksi mm, tässä nostettiin esille, että on mahdollisuus luoda työpaikkoja. Ja itse hankkee tuo suuria etuja kulttuuriin liittyen. Monivuotisessa rahoituskehyksessä olin varma, että saamme Creative Europe-hankkeeseen budjetin ja että tätä ei uhrata tässä rahoitustaistelussa – jota käydään paraikaa monivuotisen rahoituskehyksen parissa. Toivon, että tämä hyvä hanke saa asianmukaisen rahoituksen. Toinen huomioni on ministeri Ringille, joka nosti esille hyvin tärkeitä aiheita, joista olemmekin keskustelleet valiokunnassa usein. Lissabonin sopimuksen myötä meillä on urheiluhanke, jota tullaan rahoittamaan ensimmäistä kertaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä – ja asia, jonka, jonka olen nostanut esille usein viime vuosien aikana, on ruohonjuuritason urheilu ja se, että ruohonjuuritason urheilua on rahoitettava ja tuettava. Ja mitä toimia Ring voisi nostaa esille, jotta saisimme asianmukaisen rahoituksen ruohonjuuritason urheilulle vielä kerran tervetuloa ministerille. Odotamme innolla yhteistyötä heidän kanssaan tulevina kuukausina. Kiitos. Ja. Kiitos. Seuraavaksi Rova Kosta. Kiitän puheenjohtaja. Siksikin taas kiitokset vielä kerran ministereille ohjelman esittelystä. Olen iloinen siitä, että ministeri Denihanin kanssa. on voitu havaita, miten tärkeä taide- ja kulttuuriperintöasia asiakokonaisuus on Irlannin kaudella. Täytyy tarjota kasvua, joka pohjautuu tällä alalla aikaansaatuun työhön. Tästä luovasta Euroopasta, tästä hankkeesta Luova Eurooppa, sen verran, että olen tyytyväinen yhteistyöhön neuvoston kanssa ja varmaan pääsemme siitä mainioon lopputulokseen. Meidän täytyy myös pyrkiä tässä omassa valiokunnassamme ministerin mainitsemasta mietinnöstä pääsemään yhteisymmärrykseen. Tosin pitkällähän nyt jo ollaankin ja minun tapauksessani omassa tekstissäni olen saavuttanut osittaisen yhteisymmärryksen aikaiseksi. Jos muistan oikein, niin toukokuussa tätä käsitellään sitten neuvostossa. Eiköhän tässä olla hyvällä tiellä kulkemassa. Meillä varmasti on sitten tarkemmin aikaa keskustella seuraavista kolmesta kysymyksestä. Eli tuo puiteohjelma, sen sisällä toki tosiin täytyy tehdä selkeät erot sille, mikä on kulttuurinen kansallisomaisuus ja kulttuuriperintökysymykset ja sen sellaiset, jotta saadaan parhaiten varoja osoitettua oikein näihin hankkeisiin ja sitten kaksi erillistä ohjelmaa luoda näihin kysymyksiin, erityisesti kun puhumme tiedotusvälineistä ja sit, siellähän on laaja merkitys kulttuurilla. Ja toiseksi toinen tärkeä kysymys on se, että parlamentin roolin pitäisi olla vahvempi, kun komissio esittää tuota monivuotista suunnitelmaa. Ja kolmanneksi pitäisi, täytyisi pitää Luova Eurooppa-hankkeen rahoitus entisellään. Ei, ei sitä saisi ainakaan ryhtyä leikkaamaan. Tämähän on hyvin pieni osa, jossain suurin piirtein prosenttiluokkaa koko talousarviosta. Ja kulttuuritoiminta kuitenkin kasvaa, sitä kulutetaan jatkuvasti ja sitä kysytään myös jatkuvasti enemmän. Ja se nimittäin lisää, tuo lisää arvoa monille muille politiikan aloille. Mikä teidän mielipiteenne siis on tähän kysymykseen? ja miten voimme päästä näistä keinoista hyvään yhteisymmärrykseen rahoitusvälineestä erityisesti te jo puhuittekin rahoitusvälineestä ja miljardin euron ohjaamisesta kulttuurikysymyksiin. Toivon, että näin onnistutaan tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä todellakin toimimaan ja että voitaisiin käyttää rahoitusjärjestelmän mahdollisuuksia toimia myös liike-elämän innostamisessa tukemaan kulttuuria. Toivon, että pääsemme myös hyvään yhteisymmärrykseen rahoituskehyksestä. Kiitos. Sitten herra Pekka. Ja, dank. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ministerit, haluaisin nyt ensinnäkin lähteä siitä, että täällä kaikki, jotka istuvat tässä salissa tänään, ovat hyvin tietoisia siitä, miten tärkeä, tärkeitä eurooppalaisten ohjelmien menestys on ennen kaikkea, kun puhumme elinikäisestä oppimisesta ja nuorten oppimisesta, kun puhumme Erasmuksesta tai Komeniuksesta. Tämän valiokunnan aloitteellisuuden takia, herra Bekää, me puhumme nyt urheilusta ja luovuudesta ja eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Sitten nämä sinun mainitsemasi asiat tulevat myöhemmin vasta. No hyvä, on sitten myöhemmin. Sitten skuria. So many Grazie. Signor Presidente, io mm, molto brevemente ringraziando... Kiitos puheenjohtajana. No, minä voin puhua aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää irlantilaisia ministereitä näistä alustuksista ja sitä, että he kertovat omasta työohjelmastaan. Kuten muutkin kollegat, minäkin haluaisin tietää, voi, onko teidän toimivaltanne puitteissa se, että voisitte lisätä varoja näihin ohjelmiin. EU siis voisi lisätä varoja juuri näihin ohjelmiin, joista, joista tekin, hyvät ministerit, puhuitte tänä iltapäivänä. No, varat ovat tiukassa näinä aikoina ja siksi haluaisin tietää, olisiko mitään, mitenkään mahdollista kohdentaa varoja ennen kaikkea nyt ensiksi EU-tasolla niin, että voisimme suojella näitä, näitä ohjelmia. Voisimme voisimme käyttää myös tällaista mesenaattitoimintaa, että yksityinen, yksityisen talouden puoli osallistuisi myös. Tällä hetkellä me työskentelemme sen puolesta, että urheilutarjonta ja kulttuuritarjonta paranee. Mutta jos ajattelemme aina vain taloudellista puolta, niin silloin emme pääse pitkälle. Siksi haluaisin kysyä, voiko e- Irlannin puheenjohtajakausi olla meidän, meidän yhteistyökumppanimme, meidän liittolaisellemme, kun haluamme parantaa näiden ohjelmien taloudellisia puitteita. Ehkä, ehkä varoja siis näissä ohjelmissa voisi lisätä, sitä haluaisin kysyä. Ja, ja entä sitten, äm, aiotteko painottaa kulttuuria ja urheilua todellisena resursseina Euroopan unionissa? Kiitos. Nyt ministerit voivat vastata näihin kysymyksiin. Herra Ring aloittaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Erittäin hyviä kysymyksiä. Lokikardima Höppenen. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita. Minä olen hyvin intohimoinen huijamisesta ja dopaamisesta urheilussa. Minä olen sitä mieltä, että tasavertaisuus on urheilussa erittäin tärkeää. Kaikki on oltava samalla, samalla, oltava samalla viivalla, kun he urheilevat, kilpailevat keskenään. Uusi urheilijoiden biologinen passi on erittäin tärkeä. Se on hyvä tapa seurata näitä urheilijoita ja estää heidän huijaamisen. Sovuperit ovat kansainvälinen ongelma ja se koskee useita eri tahoja. Meidän on työskenneltävä yhdessä. Sopupelit, vilpipelit pilaavat urheilun ja urheilun osallistumisen. Ja on tärkeää, että kaikki työskentelevät yhdessä, kaikki eri tahot ja virastot työskentelevät yhdessä. Ennen kaikkea urheiluihmisten syy numero yksi on se, että vilppi pelit ja järjestämiset aiheuttavat hallaa urheilulle. Ja se aiheuttaa erittäin negatiivisia vaikutuksia silloin, kun nämä ihmiset jäävät kiinni huijamisesta. On tärkeää, että nämä ihmiset, että ihmiset työskentelevät yhdessä. Minä haluan seuraavan kuuden kuukauden aikana tuoda ihmisiä yhteen työskentelemään tätä ongelmaa vastaan. Kammervert nosti esille tärkeän aiheen liittyen siihen, että yhdistää työelämän urheiluelämään. Ja on asiantuntija urheilijakoulutusryhmä, joka kokoontuu Irlannissa ensi viikolla. Ja toivon, että pystyn puhumaan näille asiantuntijoille henkilökohtaisesti, jotta voidaan jakaa parhaita käytäntöjä tällä alalla. Ja tässä siis ensi viikolla kokous Dublinissa puhun asiantuntijaryhmälle ja toivottavasti me saamme puheenjohtajakauden loppuun mennessä neuvoston päätelmiä tähän liittyen. Keli kysyi ruohonjuuritason urheilusta ja kestävästä rahoituksesta. Ja hän puhui myös huijamisesta ja dopingista. Tämän asian katonkin jo rahoitus, seurahun rahoitus on tärkeää. On tärkeää, että ruohonjuuritason urheilu saa rahoituksen. Urheilussa unohdetaan usein ruohonjuuritaso ja puhutaan vain eliitti huippuurheilijoista, mutta ilman ruohonjuuritason urheilijoita ja urheiluseuroja ei olisi huippurheilijoitakaan. On tärkeää, että meillä on ruohonjuuritason urheilua ja että tämä saa asianmukaisen rahoituksen haluan kiittää parlamenttia heidän tuestaan liittyen urheilu, urheilun parissa. On tärkeää, että ihmiset voivat osallistua urheiluun, että se on hauskaa. Kaikki oli kyse pelkästään kilpailemisesta, sillä on hyvä, että ihmiset ovat paremmassa kunnossa. Joskus suunnitellaan hallitusten kesken yhden viiden vuoden haarukalla ohjelmia, ei suunnitella 15 vuoden aikavälille asioita, aikavälillä asioita, mitä enemmän ihmiset urheilevat, sen terveempiä he ovat, sen vähemmän tarvitaan sairaaloita. Urheilun sijoitettu raha on hyvin sijoitettua rahaa. Skurra kysyi rahoituksesta ja yksityisestä rahoituksesta. Ja minun on sanottava, että että suhteessa rahoitukseen ja urheilun rahoituksen, niin on tärkeää, että kaikki rahoitus, joka urheilu voi saada, niin on tärkeää, että rahoitus myös saadaan. Mikäli yksityinen rahoitus on mahdollista, niin se on myös otettava. Meidän on saatava ihmiset osallistuvan urheilutapahtumaan paljon. Ja mikäli rahoitusta voidaan saada ruohonjuuritasolle, niin se on erityisen tärkeää, että se myös otetaan. On tärkeää osallistaa ihmiset jo hyvin nuoressa iässä. Kiitos. Sitten herra Denien, olkaa hyvä. Kiitos, rouva Pak. Kiitos myös herra Ringille näistä vastauksista kysymyksiin. Minä haluaisin vain tässä mainita Kamrovertille, että kuten tiedätte, kulttuuriasioiden neuvosto harkitsee juuri vastausta teidän mietintöönne viime vuoden ähm, marraskuuta. Komissio siis on juuri neuvottelemassa asiasta, joten minä en voi keskustella yksityiskohdista tänään tässä asiassa. Mutta olen kuitenkin kuullut, että eriäväisyys näkökulmissa ei ole liian iso. Kuten Rouva Pak sanoi, olen varma, että voimme löytää ratkaisun, joka on kaikille hyväksyttävä ja joka on kaiken edun mukainen. Tietysti meidän puheenjohtajakautemme tavoitteena on päästä tällaiseen sopimukseen. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, tämä on tärkeä ohjelma ja tästä juuri oli kyse Lissabonin sopimuksessa siitä, että EU tuodaan lähemmäksi kansalaisiaan. Ja, ja äh, Sean Kelly oli esimerkiksi kampanjapäällikkömme EU-vaaleissa ja hänen saimme sitten hyvän miehen EU-parlamenttiin. Ja meidän kampanjamme ytimessä oli todellakin, että tuodaan EU lähemmäksi kansalaisia, ja se on Lissabonin sopimuksen tarkoitus. Ja tämä mainitsemanne ohjelma on juuri tästä syystä niin tärkeä. Tänä aamuna kuuntelimme David Cameronin puhetta, ja siinä painotettiin sitä, että EUsta on tehtävä relevantimpi kansalaisille. Eli todellakin tämä on tärkeä asia ja ja te, äm, te painotitte juuri sitä. Äm, puhumme myös, italialainen kollega siellä puhui äh, kielten monimuotoisuudesta. Iirin kieli on vähemmistökieli, mut, kieli, mutta iiri kasvaa. Ja perinteisten iirinkielisten alueiden ulkopuolella iiriä puhutaan yhä enemmän kaupungeissa ja maan eri osissa. Eli iirin kieli on kyllä kasvussa ja kielen tulevaisuus näyttää varmalta ja turvalliselta. On tärkeää, että iiri on nyt myös virallinen EUn kieli. Öm, amerikkalaiset esimerkiksi, sielläkin opetellaan iirin kieltä. He pitävät kieltä hyvin, hyvin musiikinomaisena ja kiinnostavana. Eli Iranissa kehitys on kyllä hyvin myönteistä ja kansallisesti meillä on 20 vuoden strategia, kielistrategia, jossa me määrittelemme, miten kielen tulisi kehittyä seuraavien 20 vuoden aikana. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kieli erottaa meidät ihmisinä tekee meistä oman kansakuntamme. Ja on tärkeää, että joka puolella EU:ssa vähemmistökielet selviävät. Iirin kieli on vanha eurooppalainen kieli ja siksi on tärkeää, että se säilyy. Mitä sitten tulee lukutaitoon? tai kirjojen lukemisen, niin voin sanoa, että Irlannissa koulutuksen taso on hyvin korkea. Joskus me olemme itse kriittisiä, mutta ö, olin esimerkiksi Kiinassa käymässä, kuten mainitsin, ja keskustelin Kiinan kulttuuriministerin kanssa. Ja ö, Kiinan ministeri kysyi minulta, että miksi irlantilaiset ovat niin luovia. Ja minusta tuntuu, että se johtuu todellakin siitä, että meidän koulutusjärjestelmämme on niin hyvä. Meillä on ohjelmia sekä kansallisella että paikallisella tasolla myös lukutaidon ja lukemisen suhteen. Lukemista todellakin tuetaan meidän kouluissamme. Siis se on tärkeää sekä koulutuksessa että myös koulutuksen ulkopuolella. Sitten meillä Sean Kellin vasta kysymykseen. Creative Europe, luova Eurooppa-ohjelma on hyvin tärkeä. 1,8 miljardia, se on pienin prosenttiosuus koko varoista, mutta se on tärkeä osuus. Jos Eurooppa haluaa parantaa kilpailukykyään maailmassa, sen pitää olla luovempi, innovatiivisempi. Olen kyllä tietoinen näistä monista, monista organisaatioista EU:ssa, jotka odottavat meidän, meidän päätöksiämme tulevaisuuden rahoituksesta, sillä sillä varat tekisivät todellisen eron. Voisimme tukea luovuutta, mutta myös luoda audiovisuaalialalla työpaikkoja, mutta myös muilla aloilla. Eri maiden välillä on myös muun muassa yhteishankkeita, ja ilman rahoitusta nämä hankkeet loppuisivat. ihmiset suunnittelevat etukäteen ja suunnittelevat nyt jo hankkeita ensi vuodella, jos ne rahoituksesta ei saada varmuutta ja jos, ei, jos tätä ongelmaa ei saada ratkaistua, niin sitten suunnitelmia pitää taas lykätä. Joten siksi onkin erityisen tärkeää saada tämä ohjelma toimimaan. En nyt, en nyt osaa sanoa, onko tämän budjettiosuus 1,8 miljardia, mutta to, itse toivoisin, että se ainakin pysyy samalla tasolla tai jopa kasvaa. Meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon, että elämme tiukkoja taloudellisesti, taloudellisesti tiukkoja aikoja, joten talousarvio on kyllä hyvin järkevä. Sitten Rova Kosta Yhteistyöneuvoston ja parlamentin välillä on todellakin hyvin rohkaisevaa. Teemme myös hyvää yhteistyötä komission kanssa ja pääsemme varmasti sopimukseen. Olen samaa mieltä monivuotisesta rahoituskehyksistä. On erityisen tärkeää, että varmistamme, että monivuotiset rahoituskehykset pysyvät samalla tasolla. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti teitä tuestanne tämän ohjelman suhteen. Kuten sanoin, meidän näkemystemme ero ei ole kovinkaan suuri. Kun saadaan monivuotista rahoituskehistä sopimus aikaiseksi, niin toivon, että me saamme myös oman ratkaisumme synnytettyä. Tämä ö, rahoitustakuu on uusi asia, asia, uusi lähestymistapa. Ja se voisi tuottaa monia miljardeja euroja, mutta se voisi ennen kaikkea kannustaa pankkeja rahoittamaan luovaa teollisuutta. Ja tällä, tällä hetkellä luovasta teollisuudessa on erittäin vaikea saada rahoitusta pankeilla. Ja tällä välineellä yritämme antaa varmuutta pankeille niin, että ne lainaavat rahaa luovan teollisuuden edustajille. Eli tämä väline on kyllä erityisen tärkeä. Sitten herra Skurjalle. Kiitos kysymyksistä. Me olemme tavanneet aikaisemminkin ja puhuneet tästä ohjelmasta. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että Irlannin puheenjohtajakausi todellakin tunnistaa kulttuurin arvon ja myös kulttuurin taloudellisen arvon, mutta ei pidä ikinä unohtaa, että taide ja kulttuuri liikuttavat kansan, kansan sisintä ja muodostavat sen, mitä me olemme. Ja meillä EU:ssa on, on hienointa se, että meillä on niin rikkaasta kulttuuria ja me voimme oppia näiden eri kulttuurien välillä ja se tekee Euroopasta hyvin, hyvin ähm, kiinnostavan paikan tällä hetkellä. Se on myös, myös haaste, mutta meidän monimuotoisuumme on, on ennen kaikkea vahvuus. Joten otan kyllä huomioon teidän kommenttinne kulttuurin arvosta. Haluaisin kiittää myös kaikkia valiokunnan jäseniä myönteisestä reaktioistanne ja haluaisin kiittää Rouva Pakkia kutsusta tänne valiokuntaan tänä iltapäivänä. Kun nyt kuuntelin teidän reaktioitanne, niin olen hyvin vakuuttunut siitä, että saamme aikaiseksi hyvin rakentavia sopimuksia ja teemme tehokasta yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. Halusin vielä korostaa sitä, että kuten sanoitte, tämä eurooppalaisten kansalaisten ohjelma on hyvin tärkeä, mutta en kuitenkaan ymmärtänyt, eikä kukaan ymmärtänyt sitä, miksi ei voitu käyttää normaalia menettelyä tärkeitä ohjelmia varten. Me haluamme, että nämä ohjelmat ovat käyttäjäystävällisiä ja että ne saadaan otettua käyttöön mahdollisimman pian. Voin kyllä vakuuttaa teille, että me emme halua olla täällä mitään legalisteja, ö, tuijottaa lain kirjainta, mutta meidän pitää noudattaa tämän parlamentin demokraattisia oikeuksia. Me, me siis käytimme niin sanottua yhteispäätösmenettelyä, mutta jos olette varmiita hyväksymään meidän tarkistuksemme, silloin voimme päästä sopimukseen, joka hyödyttää kaikkia, ennen kaikkea ohjelmien käyttäjiä. Nyt pallo on teillä. Sitten toisaalta urheilusta. Kuuntelin teitä tarkkaan. Öm, mietinnössäni urheilusta kysyin tätä myös, ja meillä on Lissabonin strategia, ja on tärkeää nyt, nyt öm, nyt se, ota huomioon, että kaikki odottavat, mitä me voimme tehdä. Meidän kätemme on kuitenkin sidotut. Meillä, meillä on rajalliset mahdollisuudet ja me olisimme hyvin iloisia, jos voisitte käsitellä näitä kansainvälisiä kysymyksiä, esimerkiksi dopingia ja sopupelejä, jos voit, voisitte näiden ongelmien suhteen aloittaa, tehdä aloitteen kansainvälisesti. Sen pitää, tämän aloitteen pitää lähteä neuvostosta. Me on hyvä, että me voimme näistä urheiluasioista puhua ja meillä oli ennen joulua hyvin äh, mielenkiintoinen kuuleminen tästä aiheesta. Ja on hienoa, että te puheenjohtajakautena käsittelette asiaa. Kuuntele kuitenkin tarkkaa myö, myös tätä teidän äm, alustustanne tästä kaksoiskoulutuksesta urheilijoille, jolla annetaan urheilijoille urheilijakoulutuksen lisäksi myös toinen ammatillinen koulutus. Meillä siis on todellakin paljon haasteita edessämme ja voitte kyllä luottaa meidän yhteistyöhömme. Me, me todellakin elämme ideoimme mukaisesti ja odotamme nyt teiltä aloitetta. Kiitoksia paljon. No niin, voimmeko aloittaa tämän seuraavan keskustelun ministereiden kanssa? Täällä meillä on nyt vieraana rouva Frances Fitzgerald, joka vastaa lapsi- ja nuorisoasioista. Ja meillä on Jane Cannon, joka on ö, opetusministeri Ryrie Quinnin sijaisena täällä. Haluaisin vielä mainita näille ihmisille, jotka puhuivat vähimmäis, vähi, vähemmistä kielistä. Iirin kieli ei ole vähemmistökieli. No se on vähemmistön kieli, mutta se ei ole siis uhanalainen kieli, sen haluaisin sanoa. Sillä siitä pidetään huolta, niin kuin Letseburginkin kielestä pidetään huolta. Me voi, voisimme esimerkiksi bretonin tai elsassin kielestä tehdä valiokunta-aloitteisen mietinnön, jos puhumme vähemmistökielestä. No niin, kuka haluaa aloittaa sieltä? Ensiksi herra Cannon. Thank you, Madam Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen tästä mahdollisuudesta puhua Irlannin puheenjohtajakauden painopisteistä täällä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Valmistelujemme puitteista minä ja kollegani Quinn, jota edustan täällä tänään, olemme tavanneet jo monet teistä. Ja nämä tapaamiset ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Me odotamme innolla myös tulevia tapaamisia puheenjohtajakautemme aikana. Onnistuakseen jokaisen puheenjohtajakauden on pidettävä kumpaakin osapuolta hyödyttävän suhteen luomista parlamenttiin yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. Me aiomme sitoutua luomaan juuri tällaisen suhteen parlamentin kanssa puheenjohtajakautemme kautemme aikana. Monelle ihmiselle Euroopassa nämä ovat vaikeita aikoja. Minun vanhempani kuuluivat sukupolveen, joka halusi lastensa nauttivan suuremmasta hyvinvoinnista kuin he itse. Ja näin onkin, mutta emme voi olla varmoja enää siitä, että omat lapsemme nauttivat suuremmasta hyvinvoinnista. Nyt talouskriisin aikana köyhyys on lisääntynyt ja työttömyys etenkin nuorten kohdalla on pahentunut. Irlannin tavoite jokaisessa neuvostokokopanossa on tukea kestäviä työpaikkoja ja työllisyyttä ja talouden kasvua Euroopassa ja palauttaa talouden vakaus Eurooppaan. Koulutuksella on keskeinen rooli tässä tehtävässä ja myös työttömyyskriisin ratkaisemisessa Euroopassa. Laatu ja tasa-arvo ovat kaksi aiheita, jotka ovat tärkeitä painopisteitä meidän ohjelmassamme. Me olemme jo jonkin aikaa valmistelleet ohjelmaamme ja tapahtuman kalenterejamme. Ennen kaikkea me haluamme päästä sopimuksen parlamentin kanssa uudesta koulutus-, ammattikoulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta. Me haluamme keskittyä myös antamaan vastauksen komission vuoden 2013 vuotuiseen kasvuselvitykseen ja tiedonantoon koulutuksen uudelleenajattelusta. Tämä, tässä on tärkeää myös e- koulutuksen roolin parantaminen EU 2020-prosessissa. Me haluamme myös käsitellä korkeakoulutuksen sosiaalista ulottuvuutta, opettajankoulutusta koulutusta ja ammattipätevyystä. Tässä uudessa EUn ohjelmassa me haluamme saada aikaiseksi EU, Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tästä uudesta integroidusta koulutus, ammattikoulutus, nuoriso- ja urheiluohjelmasta. Viime vuoden Toukokuussa EUn koulutusministerit saavat, saivat aikaiseksi osittaisen yleisnäkemyksen komission ehdotuksesta. He pitivät yllä tämän yleisarkkitehtuurin tässä asetusehdotuksessa, mutta ministerit ehdottivat myös, että nuoret otetaan mukaan paremmin ottamalla mukaan erillinen luku ja kohdentamalla varoja siten, että jokaiselle sektorille on vähimmäisvaramäärä. Ja haluaisimme myös täytäntöönpanon enemmän joustavuutta ennen kaikkea kansallisten virastojen tasolla. Tässä valiokunnassa äänestettiin 27. marraskuuta viime vuonna, ja nyt tiedämme siis parlamentin kannan. Tällä hetkellä Irlannin puheenjohtajakausi haluaa Koreperilta mandaatin neuvotella Euroopan parlamentin esittelyn Rova Pakin ja muiden komission jäsenten kanssa, jotta saamme aikaiseksi sopimuksen instituutioiden välillä tästä hyvin tärkeästä ehdotuksesta mahdollisimman pian. Tietysti me olemme eri mieltä joistain tämän ehdotuksen näkökohdista, mutta yhteistä pohjaa on huomattavasti parlamentin ja neuvoston välillä. Kun teemme yhteistä, läheistä yhteistyötä peräkkäisten puheenjohtajakausien välillä, niin olemme todellakin neuvotelleet hyvin esittelemään hänen tiiminsä kanssa. Ja niinpä varmasti voimme saada nopeasti aikaiseksi yhteisen sopimuksen. Jos onnistumme tässä, ohjelma saataisiin suunnitelusti aloitettua ensimmäinen tammikuuta 2014. Tämä olisi suuri edistysaskel, kun otetaan huomioon, miten suosittuja nykyinen, nykyinen elinikäiden oppimisen ohjelma ja nuorisotoimintaohjelma ovat, niin niin erityisesti näinä vaikeina taloudellisena aikoina ohjelmien tärkeyttä ei voi kyllä vähätellä. Tällä hetkellä nuorisotyöttömyys EU:ssa on 23 prosenttia, mutta samalla aikaa yli kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa on olemassa, joita ei ole saatu täytettyä. Myös monet jättävät koulun keskaisin aikaisin melkein 20 prosentilla 15-vuotiaista ei ole tarvittavaa lukitaitoa ja 25 prosenttia aikuisista ovat, eh, heillä on vain matala koulutustaso. Euroopan pitää siis ajatella uudelleen se, miten voidaan antaa niitä taitoja ja pätevyyksiä, joita työmarkkinat tarvitsevat. Tämä on vaikea haaste näinä niukkojen resurssien aikana. Kuten tiedätte, Euroopan komissio on julkaissut uuden tiedonannon koulutuksen uudelleen ajattelemisesta viime vuoden marraskuussa. Tämä täydentää vuotuista kasvuselvitystä ja komissio ehdottaa politiikan painopisteitä koulutukselle seuraaviksi vuodeksi. Me olemme ensimmäisiä ensimmäinen puheenjohtajakausi, joka vastaa tähän ehdotukseen. Ja tällä hetkellä me valmistelemme päätelmiä, joita, joita nyt tällä hetkellä käsitellään koulutuskomiteassa. Ja tässä ei ole kyse pelkästään pelkästään vastauksesta komission ehdotukseen, vaan me vastaamme myös vuotuisen, vuotuisen kasvuselvityksen aiheisiin. Meidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta löydämme yhteiset ratkaisut. ratkaisut. Koulutuksella on tärkeä rooli kestävän kasvun luomisessa. Eurooppa voi luoda tällaista kasvua vain antamalla ihmisille korkeatasoisia taitoja. Viime vuoden kasvuselvityksen pohjalta ja maakohtaisten suositusten pohjalta, jotka otettiin käyttöön heinäkuussa, koulutus on yhä tärkeämpi osa kasvu- ja työllisyyttä edistävässä EU 2020-strategiassa. Uusi kasvuselvitys todellakin sanoo tarkasti, että koulutus on koulutus lisää kasvua ja kilpailukykyä sekä innovointia ja tutkimusta ja kehitystä. Meidän pitää investoida ö, ihmispääomaan, jotta voimme selättää työttömyyden ja luoda työpaikkoja luovan talouden toipumisen. Öm, taitojen, koulutuksen ja ja e-, elinikäisen oppimisen rooli on tärkeää työllistettävyyden parantamisessa ja työttömyyden selättämisessä. Mutta meidän pitäisi myös miettiä sitä, miten, miten voimme parantaa yhteistyötä EU-tasolla ja miten voimme käyttää avainnoita koordinointimenetelmää niin, että, että tämä yhteistyö ähm, luo käsin kosketeltavia tuloksia. Me olemme ehdottaneet sitä, että, yhdist- että luodaan parempi yhteys ähm, strate- poliittisten strategioiden välillä, jotka tunnistetaan EU-ohjausjaksossa ja niiden toimien välillä, jotka, äh, jotka ovat peräisin avoimesta koordinointimenetelmästä. Me haluamme lisäksi lisätä äh, tai parantaa eten, etenkin etenkin näitä työmetodeja avoimessa koordinointimenetelmissä, jotta voimme käyttää myös vertaisoppimista. Me keskitymme lisäksi korkeakoulutuksen sosiaaliseen ulottuvuuden. Meillä on yhä vähemmän resursseja ja tästäkin syystä esimerkiksi eroavaisuuksiin on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Esimerkiksi tutkimus osoittavat, että sosioekonomista suosintaa tapahtuu. Esimerkiksi ne opiskelijat, joiden ähm, vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja ja joilla on paljon resursseja, he ovat paljon ähm, todennäköisemmin myös itse menestyneitä opiskeluissaan. On tärkeää äh, korostaa tasa-arvoista pääsyä korkeakoulutukseen. Irlannin puheenjohtajakausi haluaa, ähm, että toukokuussa hyväksytään päätelmät korkeakoulutuksen sosiaalisesta ulottuvuudesta. Me tarvitsemme tehokkaita strategioita, jotta ähm, myös opiskelijat ähm, köyhimmistä oloista pääsevät korkeakoulutukseen. Meillä on, me järjestämme konferenssin tämän kuun lopulla äh, yliopistorankingeista ja laanutuottamisen näkyvyydestä. Yliopistorankingit ovat kansainvälisesti tärkeitä. 4000 maailman 15 000 yliopistosta sijaitsee Euroopassa, joten Euroopan pitää miettiä rankingjärjestelmiä. Tämänhetkinen EUn yliopisto multiranking-projekti on tässä meidän painopisteemme. Sitten opettajan koulutus. Me haluamme erityisesti keskittyä opettajien kouluttajien rooliin. Opettajat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä koulutuksen laadulle ja menestykselle. Ja jokaisessa koulutusjärjestelmässä pitää taata se, että tulevat opettajat valitaan hyvin ja valmistellaan hyvin heidän tulevaan tehtäväänsä. Koulutajien, opettajien kouluttaminen ja valmistaminen uraansa todellakin takaa oppimisen korkeat tulokset. Meidän pitää, meidän pitää siksi tukea opettajien koulutuslaitoksia ja opettajien kouluttajia, jotta voimme tarjota innovatiivisia vastauksia niihin haasteisiin, joita opettajilla nykyään on. Irlannin puheenjohtaja aikoo ehdottaa päätelmäluonnoksia ministerineuvostoon toukokuussa. Näissä päätelmissä tarkastellaan sitä, miten voitaisiin esimerkiksi vahvistaa opettajan kouluttajan ammattikuvaa, miten voitaisiin perehdyttää heitä paremmin ja miten voitaisiin kehittää heidän ammattikehitystään. Me järjestämme lisäksi helmikuussa konferenssin tästä aiheesta Dublinissa. Sitten me aiomme keskittyä myös ammattipätevyyteen. Meillä on tästä konferenssi maaliskuussa, me, jonka järjestää ammattipätevyys- ja lainvarmistusviranomaisemme. Tässä konferenssissa käsitellään siis vaadun varmistusta ammattipätevyydessä. Tämä liittyy myös asaamisohjelmaan, joka jos, jonka ohella on tärkeää, että työ, työllisyysalan toimijat otetaan mukaan tähän laadun varmistukseen. Haluaisin kiittää Rova Pakkia ja valiokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Voin vakuuttaa, että Irlannin hallitus aikoo tehdä parakkamattista ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien kumppaniensa kanssa. Me aiomme selättää kaikki haasteet ja tarttua mahdollisuuksiin, joita puheenjohtajakausi antaa meille ja tehdä töitä kansalaistemme hyväksi. Olisimme todellakin iloisia, jos monet teistä voisivat tulla konferensseihin Irlannissa ja nauttia irlantilaisesta varanvaraisuudesta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten Francis Fitzgerald, nuoris- ja lapsiasioista vastaava ministeri. Pack. Kumalais an giste parlamentissa, as a live anew is mór an an nóir dom féin agus don rinn lani agus ganohi óige. Madam Chair, I welcome the opportunity. Hyvä puheenjohtaja. Kiitän tilaisuudesta puhua täällä valiokunnan edessä. Haluan, että 90 että miljoonat, kymmenet miljoonat nuoret eivät ole menetetty sukupolvi. Näin ei saa tapahtua taloudellisen kriisin tuomat haasteet ovat valtavia. Ja tässä vaiheessa luovuttaminen on meidän vihollinen. Lykkääminen ja luovuttaminen ovat vihollisiamme. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että on alistunut taantuman aiheuttamille ongelmille ja on mahdottomuus, että lykätään kokonaisen sukupolven mahdollisuuksia – nuorisotyö on erittäin tärkeässä roolissa Ilanin puheenjohtaja kaudella niin neuvostossa kuin nuorisoneuvostossa. Nuorisotyö on erittäin tärkeää, jotta nuorten kehityksen kannalta nuorisotyö pitää sisällään epävirallisen ja virallisen koulutuksen ja se tukee muuta koulutusta, josta minun kollegani puhui. Mm, Youth Work eli nuorisotyö päätelmä, joka tehtiin Belgian puheenjohtajakaudella, kuvataan laaja mittaiseksi toimiksi, jossa on kulttuurisia ja muita erityispiirteitä, jotka koskevat nuoria henkilöitä. Tähän liittyy myös urheilu ja muut palvelut nuorille. Nuorisotyö tapahtuu oppilaitosten ulkopuolella. Se liittyy epävirallisiin oppimisprotesteihin Äh, prosesseihin nuorisotyön tulisi perustua nuorten tarpeisiin. Sen tulisi heijastaa heidän tahtojaan, haasteitaan. Nuorisotyön tulee perustua kunkin alan tosiasioihin ja sen tulee täyttää tietyt laatustandardit siten, että se auttaa nuoria tiellään kunnon kansalaisiksi ja heidän tielleen kohti työllistymistä. EU-poliittiset paperit, kuten EU-strategiat, jotka julkistiin 2009, aina vuoteen 2018 ja EU-nuorisomietintö osoittavat niitä toimia, joita tapahtuu nuorisotyön parissa eri jäsenvaltiossa. Tulee kuitenkin sanoa, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisemman katsauksen siihen, mikä tilanne on meidän pitää katsoa, missä mittakaavassa ja mikä vaikutus nuorisotyöllä on. Ja komissio tekee suurta nuorisotyötä koskevaa tutkimusta. Tämä tulee antaa meille erittäin arvokasta tietoa. Me tarvitsemme tätä eri jäsenvaltioissa ja se lisää meidän tietojamme siitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeää, sillä jäsenvaltiot sijoittavat erittäin paljon varoja nuorten tukemiseen ja nuorisotyöhön on vaikea arvioida mi- tätä mittakaavaa, sillä se, miten nämä on rahoitettu, niin tämä tapahtuu usealla eri tasolla. Useita toimia voidaan rahoittaa eri sponsoritoimin avulla ja lisäksi vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat toisissa jäsenvaltioissa enemmän kuin toisissa. Mutta selkeä on se, että yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla ollaan hyvin sitoutuneita siihen, että investoidaan investoidaan siten, että nuoret hyötyvät tästä. On tosiasia, että nuorisotyö toimii, mutta voiko se toimia vielä paremmin? Me haluamme tutkia tätä. Ja tämä on eräs asia, johon me haluamme pyrkiä meidän päätelmissämme. Me haluamme, että nuoret osallistuvat tähän ja me haluamme saada tietoja eri jäsenvaltioista tuoreimmat tutkimukset osoittavat, että nuorisotyö voi tehdä enemmän ja että sillä se voi olla erittäin tärkeässä roolissa niille nuorille, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai koulussa. EU 2020 strategia mainitsee sen, kuinka tärkeä nuorisotyö on siinä, että voidaan päästä kosketuksiin tämän nuorisoryhmän kanssa. Me ymmärrämme, kuinka kriisi on vaikuttanut nuoriin Euroopassa. Nuorisotyöttömyys on aivan merkittävä. Se on todella suuri ongelma. Työttömyyden kasvu nuorison parissa 15-24-vuotiaiden parissa on kasvanut 50 prosenttia. Lisäksi on erittäin suuri määrä nuoria, jotka eivät ole koulutuksen, koulujen tai työllisyyden parissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 75 miljoonaa 15-24 ikävuoden välillä ovat syrjäytymisen ja köyhyyden uhan alaisena. Tämä myös lisää, saattaa lisätä heidän huonovointisuutta ja sitä, että heillä ei ole terveellinen elämä. 153 miljardia euroa saatetaan menettää taloudellisen ja sosiaalisten vaikutusten merkissä, mikäli näitä ihmisiä ei saada pois syrjäytymisuhan alta ja mikäli heille ei saada mm, sellaisia toimia, että he eivät syrjäydy. Tämä on sellainen asia, jota ei voida mitata. Se, että he eivät ole osa yhteiskuntaa, se, että he eivät ole missään toimissa mukana, niin tämä ö, aiheuttaa suurta haittaa ja tämä estää nuoria ryhtymästä innovatiivisen toimiin, sopeutumasta tai ryhtymästä yrittäjiksi. Ja nämä ovat kaikki mittaamattoman arvokkaita, kun ajatellaan Euroopan sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Mm, Irlannin puheenjohtajakausi pyrkii keskittymään nuorisopalveluihin. Meidän pitää puoltaa heidän oikeuksia nyt kun pyrimme uusimaan Eurooppaa taloudellisella ja sosiaalisella tasolla, odotan Irlannin puheenjohtajakaudella arvoin puheenjohtaja, niin pyrimme yhdessä Liettuan ja Kreikan kanssa, joiden kanssa olemme jo käyneet hyviä keskustelua sosiaalisen inkluusion ohjelmasta, niin meidän painopistealueena puheenjohtajakaudellamme on, kuten olen sanonut, se, että me tutkimme nuorisoon, aktiviteettien ja työn mahdollisuuksia. Ja me pyrimme myös tutkimaan sosiaalisen inkluusion ja katsomaan, eh, kuinka pystyisimme paremmin ottamaan nuoret mukaan yhteiskuntaan ja kuinka voisimme käydä parempia keskustelua nuorten ja politiikan tekijöiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä osa meidän työtä. Me parlamentissa, hallituksessa ja eri valiokunnissa pyrimme työskentelemään yhdessä nuorten kanssa. Työskentelen myös eh, Erasmus-hankkeen vastaavan opetusministerin kanssa – me pyrimme lisäämään nuorisopolitiikan potentiaalia siten, että saavutamme paremmin Eurooppa 2020 tavoitteet. Meidän on oltava parempia yhteyksiä allianssia eurooppalaisella tasolla koskien koulutusta, opetusta, muun muassa niin, työllisyyttä. Meidän on puutettava niin sosiaalisiin ja kulttuurisiin asioihin kuin myös taloudellisiin. Aktiivinen oppiminen tapahtuu koulujen ulkopuolella, ei perinteisissä opetuspaikoissa. Se toimii nuorilla siten, että he opiskelevat omaa tahtiinsa ja osallistuvat silloin, kun he haluavat. Se tekee sen, mitä moni virallinen opetuslaitos ei pysty tekemään. Se täydentää virallisia oppipaikkoja, se lisää arvoa perinteisiin opetusmenetelmiin, ja mielestäni tämä on mittaamattoman tärkeä arvo. Nuorisopolitiikka, jota koordinoidaan riittävän hyvin, saattaa vaikuttaa suuresti nuorten elämään, heidän koulussa käymiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Sillä voi olla merkittävä rooli ennen kaikkea sellaisten nuorten elämässä, jotka eivät oikein löydä sijaa näistä mainitsemistani tahoista. Nuorisoneuvosto pyydetään hyväksymään nuorisopolitiikkaa koskevia päätelmiä liittyen Euroopan 2020-strategiaan. Ja lisäksi Euroopan nuorisoneuvoston kokous pidetään Dublinissa. EUn laajuinen dialogi, joka käydään nuorten kanssa, joka nimi on Structure Dialogue, niin tämä on prosessi, jota minä tuen täysin. On hyvä, että kuullaan nuorten ääniä. Se on kriittisen tärkeää Euroopan nuorisopolitiikalle. Nähdään yhä enemmän suoran osallistumisen ja sitoutumisen osallistumista, mitä tulee nuorisopolitiikan kehittämiseen. Dublinissa myös konferenssi koskien nuorisotyöllisyyden kehittämistä ja odotan innolla Kuten kollega Cannon mainitsikin, niin me odotamme Aron puheenjohtaja, että valikunnan jäsenet ovat mukana ja haluaisimme keskustella sen kanssa siitä, kuinka voisitte osallistua tämän konferenssijärjestelyihin. Mm, saattaa olla mahdollista, että me emme pysty mittaamaan, kuinka kalliiksi tulee se, että nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta. Meidän tulee siis olla varmoja siitä, että nuorisotyö on laadukasta. Mikäli me emme voi mitata nuorisotyön laatua, me emme voi jatkaa sitä, että me jatkamme ja parannamme työskentelyä tällä alalla. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on suunnitelman mukainen nuoriso-ohjelma, se, että saamme palautetta ohjelmista, se, että on todellinen yhteys siihen, mitä nuoret tarvitsevat – ja lisäksi se tarkoittaa sitä, että keskitytään tuloksiin ja perustetaan työ tosiasioihin. On yhä enemmän kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jotka osoittavat sen, mikä on tehokasta työskentelyä nuorten kanssa. Aikainen välintulo on erittäin tärkeä nuorisotyön suhteen. On hyvä, että ymmärrämme paremmin, kuinka tukea nuoria. Tämä on vaatimus että nuorisotyön on oltava tarveperusteista, ja mikäli nuoret antavat työtä nuori, aika nuorisotyölle, niin meidän on varmistuttava siitä, että saavat siitä mahdollisimman hyvän eh, mahdollisimman paljon hyötyä. Ja lisäksi on tärkeää, että se mitä opitaan voidaan käyttää öö, läpi elämän työelämässä. Eri nuorisotyöhön liittyvät palvelut ovat hyvin moninaisia ja tämä moninaisuus onkin erittäin tärkeä siinä, että pystymme vastaamaan kaikkiin niihin tarpeisiin, joita nuorilla on. Ja kuten olenkin sanonut, niin me arvostamme laatustandardeja nuorisopalveluissa jäsenvaltioissa ja sitä, että tämä on yhdenmukaista työtä. Me tulemme työstämään tätä eteenpäin puheenjohtajakaudellamme. Lisäksi toivottavasti saamme päätökseen sen, että ymmärrämme kuinka tärkeää laatu nuorisotyössä on ja saamme luotua nuorisotyöhön liittyviä standardeja, jotka koskevat myös eri nuorisotoimia Euroopassa uskon, että näitä standardeja luodaan suurella innolla tässä valiokunnassa, kuten luotiin aikanaan elinikäisen oppimisen standardeja. Lisäksi Youth on the Move-korttia ollaan luomassa. Päätän puheenvuoron siihen, arvon puheenjohtaja, että eräs tärkeimmistä periaatteista on uh, Nothing about them without them, eli tämä on tällainen slogan, joka kuvaa sitä, että tämän, kuinka tärkeää on kuunnella nuorten ääntä tässä tehdessä työstä. Odotan innolla edistysaskelia Irlannin puheenjohtajakauden aikana yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa. Ja uskon, että pääjohtajien kokous, jonka järjestämme Dublinissa ja asiantuntijoiden pyöränpyörän keskustelut ja nämä neuvoston päätelmät tuovat myös tuloksia. Haluamme, että mietämme vahvan perinnön puheenjohtajakauden jälkeen siten, että nuorisopalveluihin keskitytään ja niin niiden avulla saadaan positiivisia vaikutuksia aikaan nuorisolle. Haluan kiittää arvon puheenjohtajaa valiokuntaa siitä, että sain alleviivata tulevan puheenjohtajakauden hankkeita. Kiitos. Kiitos. No niin, voimme nyt keskustella näistä alustuksista. Herra Beka saa ensiksi puheenvuoron, kun halusi aikaisemmin jo sen käyttää. Kiitos puheenjohtaja. Kuten herra Cannon jo sanoi, elinikäinen oppiminen on aivan kaiken keskipisteessä. Ja, ja haluaisin sanoa, että tämän valiokunnan näkökulmasta, että me, meillä on todellakin nyt loistava tuote pöydällä, nimittäin Yes Europe. Tässä on kyse tämän sukupolven tulevaisuudesta ja yhdestä niistä tärkeistä pilar, tärkeimmistä pilareista, kun torjumme Eurooppa-vastaisia asenteita. Lisäksi me näin voimme tukea nuorisotyöttömyyden torjumista. Me odotamme teiltä, että nämä varat näihin ohjelmiin on, ovat turvattuja. Tästä kohtaa ei voi säästää, sillä, sillä se vaikeuttaisi näiden tavoitteiden saavuttamista. Rova Fitzgerald hän on, esitteli tässä hyvin, hyvin mielenkiintoisen mallin nuoriso-ohjelmista. Hänelle haluaisin sanoa, että meidän on tärkeää että olla tietoisia sitä, että noin 14-15 vuoden iässä voitaisiin käyttää tällaista parhaiden käytäntöjen mallia – Nimittäin tehän tiedätte, että joissakin maissa on tämmöinen kaksoiskoulutusohjelma ja se tuottaa loistavia tuloksia, joten haluaisinkin teiltä pyytää, että käytätte näitä viitearvoja, että, että otatte huomioon ähm, näiden maiden puheenvuorot, joissa tällaista mallia käytetään. Tässä ei ole kyse rahasta, vaan nopeudesta, sillä kaksoiskoulutusohjelmat, ne säästävät aikaa ja pitäisi, sit pitäisi saada pantaa täytäntöön nämä konseptit, jotka ovat jo pöydällä. Täytäntöönpano on, tie, täytäntöönpano on vaikea tehtävä ja se, sitä, siitä pyytäisimme teiltä puheenjohtajakoudellanne. Kiitos herra kollega Lokkegaard. Thank you ministers. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ministereille sitoumuksesta ja selkeistä esityksistä. Esittäisin pari sanaa siihen, mitä tässä kuulimme jo Bekin sanovan, Beckerin sanovan rahoista. Ehkäpä emme saa mitään sen selkeämpiä summia tai kantoja tänään esitettyä neuvotteluissa, mutta kuitenkin kysyisin voisimmeko saada jonkunlaista suuntaviivaa siitä, jäämmekö me nyt olen voimassa olevaan tilanteeseen vai tuleeko tähän jotain muutoksia ja kasvaako tämä summa. Parlamentti suosisi 7 prosentin nousua tähän ohjelmaan, joten jonkunlainen koulutus olisi kuitenkin ihan tarpeen. Kiitos, sanon Rova Trübel. Um, I would like more or less to stress... Kiitos Tässähän nyt te olette jo useampaan otteeseen puhuneet ähm, sen, miten ihmispääomaan ja koulutukseen täytyy nyt kovasti sijoittaa varoja tässä kriisitilanteessa ja täytyy antaa uusia mahdollisuuksia lapsillemme ja erityisesti nuorisotyöttömyyttä torjua. Tiedämme kaikki, että tämä kuuluu monivuotisen rahoituskehyksen ytimeen. Nythän on ollut neuvostossa monia Ähm, suuntaviivoja siitä, että olisi aina vain jatkettu maatalouden ja rakennerahastojen linjalla. Ja tämä puolestaan johtaisi siihen tilanteeseen, että se talousarvio, jota me haluaisimme, koulutukselle ja tutkimukselle ja nuorisolle, nuorison mahdollisuuksille vähenisivät. Minä haluaisin siis tietää, mikä teidän käsityksenne nyt on puheenjohtajana näistä kysymyksistä neuvoston puitekehyksessä. Kiitos. Mennään Ramaan Patu seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys on Ragille. Kuuntelin mielenkiinnolla näitä ehdotuksia. Puhuitte siitä, että sovitetaan yhteen urheilu ja, ja opiskelu ja työ, niin me elämme maailmassa, joka etenee nopeasti ja työpaikat, joita saattaa olla, niin ne ovat, niitä ei ole enää olemassa muutaman vuoden kuluttua. Haluan puhua siitä, että se, että tehdään koulutuksia, jotka ovat hyvin ammattimaisia ja joustavia, niin olisiko mahdollista, että olisi laajempi opetusala, vaikka humanistinen yleinen koulutus, joka mahdollistaisi sen, että sopeutuu yleisemmin ja että ei olisi sellaisia koulutusohjelmia, jotka keskittyvät liikaa tiettyyn asiaan. Onko puhutte yliopistojen paremmuusjärjestyksestä, onko kyseessä Unirank-järjestelmä ja kuinka se tulee sopeutumaan kansainvälisiin vertailuihin, jossa eurooppalaiset yliopistot ovat hyvin huonosti sijoittuneita. Sitten koulusta jättäytyminen, koulun keskeyttäminen, se on tärkeä aihe. En tiedä, puhuitteko tästä, ainakaan puhuneet paljon. Mitkä ovat suositukset, joita teette koulun keskeyttämisen suhteen? Ja sitten palaan yliopistoihin. Huomaan, että on sosiaalista lisääntymistä. Ne, jotka pääsevät korkealle yliopisto-opiskeluissaan, niin he ovat korkeasti koulutettujen lapsia. Mitkä ovat suositukset, joita teette, jotta voidaan puuttua näihin sosiaalisiin ongelmiin, jotta opiskelijat, jotka tulevat vaativattomimmista olosuhteista, niin kuinka he pääsevät kiinni yliopisto-opiskeluihin? Voisiko olla olemassa jonkinnäköinen tuki, joiden avulla he pääsisivät kiinni asumuksiin. Yliopistot ovat usein suurissa kaupungeissa ja asumuksia tarvitaan. Mitkä ovat mahdollisuudet, joita suositukset joita tekisitte vaatimattomista olosuhteista tuleville? Mitä, ja mitä tulette tekemään taistelun, joka liittyy budjettiin? Olette nostaneet esille paljon asioita, mutta mikäli teillä ei ole strategiaa budjetin suhteen, niin ne ovat tyhjää puhetta ja me joudumme uskottavuuskriisiin ennen kaikkea koskien nuoria. Ähm, ministeri Fitzgerald, minä kiitän teitä puheestanne. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Minä tuen teitä. Puhuitte myös riskistä siitä, että on 95 miljoonaa nuorta, jotka, jos tulee menetetty sukupolvi, sillä ei ole työpaikkaa eikä, eivätkä integroidu yhteiskuntaa millään tavoin. Minä haluaisin tietää, kuinka te näette nuorten itsenäisyyden kehittymisen. Komissaari puhui nuorisotakuusta, mutta se on suositus. Jäsenvaltiot eivät välttämättä sitoudu siihen. Tuletteko te taistelemaan ja pyytämään, että jäsenvaltiot puuttuisivat tähän nuorisotakuuseen, eikä sitä toisi ainoastaan sanan helinää siten, että nuoret todellakin hyötyvät tästä, sillä muuten meille tulee menetetty sukupolvi, joka ei pysty täyttelemään omia haaveitaan. Puhuitte myös neuvottelu pöydästä mm, nuorten ja päätöstentekijöiden välillä, mikä tässä on aikataulu, koska saamme tästä tuloksia. Ja lopuksi koskien sitä, että tunnustetaan pätevyydet, jotka saadaan koulujen ulkopuolella. Öö, Puhutaan ajatuksesta, että tuetaan vapaa sellaisia paikkoja, joissa nuoret voivat öö, tehdä työtä ilman, että he ovat virallisesti töissä. Teidän ja teidän kollegat, öö, jotka työstätte tätä nuorten vapaaehtoistyötä, niin mikä teidän näkemyksenne tämän suhteen on? No niin, me muutammekin maailmaa tämän manifestin avulla. Anteeksi. Etwas kürzer bitte. Sitten herra Keli, ehkä hieman lyhkäisemmin, kiitos. Indeed, Madam Chair. Uh, first again, welcome. Eh, niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ansiksi toivottaa tur- tu- tervetulleeksi maanmieheni ministeri Fitzgeraldin, joka on myös historia-asioista vastuussa ja joka, äm, joka on vastannut myös lasten oikeuksia koskevasta kansanäänestystä äskettäin. Mitä Irlannin puheenjohtajakausi voi Mitä Irlannin puheenjohtajakausi voi tehdä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, sillä se on niin keskeinen asia? Me me äh, itse asiassa siellä me irtaisin kollegan kanssa viime kesänä äh, olimme hyväntekeväisyysjuoksutapahtumassa eikä dopingiakaan ollut. Mutta minua ne, kiinnostaisi nyt tässä ennen kaikkea opettajan koulutus. Mainitsitte konferenssin, jossa tätä käsitellään. Onko siis konferenssissa jo tavallaan päätetty siitä, Miten, miten pitkälle asiassa aiotaan mennä? Kiitos. Takkula ei ole paikalla, joten seuraavaksi Sanchez Schmidt. Kiitos puheenjohtaja, hyvät ministerit. Kiitokset vakuuttuneisuudestanne ja tahdostanne tämän puheenjohtajakauden eteen. Tämähän on oikein tärkeä vuosi, tämä 2013. Pidin kovasti tästä nuorisovuoropuheluajatuksesta. Se on tosi tärkeä asia, koska nuorison täytyy olla tekijänä oman tulevaisuutensa suunnitelmissa. Ja sitten äh, tosiaan meidän ei tarvitse tule ketään saada syrjäytettyä. Me haluamme todella kouluttaa ja opettaa kaikkia ja 2020 tähtää tuohon älykkääseen kasvuun. Olen kovasti tyytyväinen siitä, että tässä on viitattu Erasmukseen muun muassa. Siitä on pitkästi keskusteltu useaan otteeseen. Erityisesti tässä Erasmuksen yhteydessä puhun kaikista liikkuvuusohjelmista. Se on hyvä asia, että niitä viedään eteenpäin. Ja sitten koulutukseen pääsy kaikille. Se on tärkeä asia, koska se tarkoittaa myös työllisyyden piiriin pääsyä. Ja tämän tyyppisiä toiveita on tuon korkeakoulutuksen yhdistämisestä maailmaan ja liike-elämään näin täytyisi pyrkiä toimimaan, koska sieltä voidaan tarjota työpaikkoja. Nuorten täytyy päästä koko eurooppalaiseen elämään kaikin voimin. Ja kun tässä puhuitte talousarviosta, tietenkään nyt ette voi antaa vastauksia ettekä lukuja meille tässä tällä erää. Mutta joka tapauksessa on muita varoja Euroopassa, joita voitaisiin käyttää. Erityisesti Euroopan sosiaalirahasto on kyseessä ja tarvitaan koordinoituja toimia kaikilla näillä rahastoi, rahastotoimissa rahastoaloilla koska ne voivat kovasti auttaa. Ja sitten nuorisotakuu, siitä olemme äänestäneet viime viikolla täysistunnossa ja toivon, että tästä tulisi konkreettinen vastaus eikä se jäisi ainoastaan päätöslauselman tasolle. Kiitän. Kiitos ja sitten vielä lopuksi Petra Kammervert. Kiitos. Minä yritän puhua lyhyesti ja haluaisin ensinnäkin kiittää näistä alustuksista. Olen kiitollinen Rova Fitzgeraldille siitä, että tässä puhuttiin myös epävirallisen oppimisen ja nuorisotoiminnan roolista. Olette varmasti valmis tukemaan valiokunnan kantaa siitä, että ohjelmaan saataisiin oma kappale nuorisoasioista. Se, oli, se on meille erityisen tärkeää, sillä tämä epävirallisen oppimisen alue on niin oma alueensa, että haluaisimme, että se otetaan erikseen huomioon. Me, tässä on tullut Euro, EU 2020-strategia aina uudelleen esille. On tärkeää, että me kaikki näemme, että nuorisotyöttömyyden torjuminen on yksi niistä suurimmista haasteista, joita me tällä hetkellä kohtaamme, ja että siihen tarvitaan laajemmittaisia ratkaisuja. Minua nyt hieman aina huolettaa se, että että tämä yhdistetään niihin nuoriso-ohjelmiin, joita me josta me neuvottelemme tässä valiokunnassa, sillä tämä saattaa ehkä herättää vääriä odotuksia. Nämä ohjelmat ja niiden vähäiset varat, ne ovat tärkeitä ja se on, ne ovat me aivan lähellä sydäntämme, mutta me emme nyt kuitenkaan herättää sellaista odotusta, että näillä vähäisillä ohjelmilla voitaisiin ratkaista nuorisotyöttömyyden ongelmaa. Se olisi fataalia nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseen tarvitsemme muita välineitä. Herra, Beka mainitsikin jo tässä tämän kaksoiskoulutusjärjestelmän, joka meillä on Saksassa. Me tarvitsemme muitakin myös rakennerahastoja ja näissä, näistä ohjelmista voitaisiin saada varoja, joita tar- tarvitaan nuorison koulutuksen investoimiseen. Nämä Nämä tämän valiokunnan ohjelmat ovat liian pieniä äh, tämän tuloksen tuottamiseen ja niissä on, niissä on ö, tärkeää se, että nuoret tulevat keskipisteeseen, eikä puhuta pelkästään heidän työllistettävyydestään tai pätevyydestään, vaan meidän on tärkeää tuoda ihmiset yhteen ja yhdistää Eurooppaa, joten aina aina, aina uudelleen on painotettava, ettei tässä herää mitään vääriä odotuksia. No niin, ja sitten kumpi ministereistä haluaisi vastata aikaisemmin? Rob Fitzgerald ilmeisesti, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tulikin monta kohtaa esille. Kollegani puhuu Erasmuksesta, koska se on pikemminkin hänen vastuualue. Moni meppi nosti esille Erasmuksen tärkeyden ja ne oppimismahdollisuudet, joita sen kautta tulee. Ja nostan tämän viimeisen puhujan kommentin, eli en näe epäsapusuhtaa sen välille, että mitä tulee näihin raha, rahoitus- virtoihin ja epäviralliseen oppimiseen. Ja on tärkeää, että nähdään nuoriso nuorisona omana aikakautena eikä pelkästään tällaisena siirtyvänä työllisyyteen. Haluaisin vielä sanoa, että epäviralliset oppimismahdollisuudet, joita on olemassa, niin on erittäin, niissä on suuri mahdollisuus puuttua niihin muihinkin asioihin, jotka ovat tärkeitä nuorille. Ne taidot, joita nuoret saavat, itse luottamus, johtamistaito, ne ovat erittäin tärkeitä. Ja no, ne varat, joita on käytössä, niin niillä ei pystytä vastaamaan kaikkiin ongelmiin. Ja esille nostamasi kohtaa No, kyse ei ole ainoastaan työllisyydestä ja markkinoiden varoista. Mutta kuten sanoin, minä en usko, että tässä on välttämättä ristiriita. Ensimmäiset kommentit, jotka Becker teki, kiitos kommenteista liittyen esiin nostamiini asioihin. Ja haluan rauhoitella, mitä tulee näihin laatumittareihin, onko se sitten työharjoittelu tai jokin muu. Me haluamme tunnustaa, että on olemassa hyviä käytäntöjä. Me haluamme rakentaa, rakentaa hyvien käytäntöjen pohjalle. Uutta on olemassa useita malleja. Me haluamme tuoda nämä mallit yhteen ja panna ne täytäntöön. Kyse ei ole ainoastaan mallien keräämisestä, vaan kyse on siitä, että ne todellakin pannaan täytäntöön ja että me voimme käyttää näitä parhaita käytäntöjä. Kyseessä me emme nyt halua alistaa tiettyä standardia, vaan me haluamme katsoa, mitä kentällä tapahtuu. Me haluamme todeta, että parhaita käytäntöjä on olemassa, me haluamme saattaa ne yhteen ja me haluamme luoda laatustandardeja, joita tästä sitten kehkeytyy useita kohtia. On nostettu esille liittyen budjettiin ja no, me puheenjohtajakaudella me ja hallituksessamme tulemme tekemään kaikkemme, että tulee äh, otamme huomioon sosiaalisen Euroopan ja kaikki nämä hankkeet, jotka ovat erittäin tärkeitä kansalaisille. Se, että annamme Euroopalle sen ansaitseman arvon. Minä uskon tähän ja meillä oli komissaarin kanssa hyvin kiihkeä keskustelu taloudesta ja sosiaalisista asioista. Ja se, että keskitytään talousasioihin, niin on tietysti tärkeää, mutta sosiaalisia asioita ei pidä lyödä laimin. Ja on tärkeää, että me pystymme vaikuttamaan positiivisella tavalla kansalaistemme elämään. Puhut, Lokat nosti esille sen, että ei kuljeta ainoastaan vanhojen painopistealueiden kanssa, vaan tunnustetaan ne painopistealueet, jotka tässäkin valiokunnassa on nostettu esille. No, minä en voi sanoa muuta kuin, että me jaamme tämän tunteen. Me olemme puhuneet parlamentille, meidän on parlamentille, ja hän sanoi, että on erittäin tärkeää, että olemme yhteiskunnan, jossa lapsi, lastemme voivat kasvaa hyvin, jossa on hyvä harjoittaa liiketoimintaa, jossa on hyvä kasvaa vanhaksi Hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa ihmiset voivat elää vanhaksi hyvin ja tuettuna. Ja mikäli me investoimme riittävästi, niin me varmasti voimme saada aikaiseksi tällaisia tuloksia. Mm, edustaja Kelly, kiitos kommenteista. No, Sean nosti esille tämän nytkäyntiin tärkeyden. Se on kaiken tunnustama tosiasia. Ja me olemme puhuneet tästä toisessa valiokunnassa ja me todellakin haluamme tätä nuorisotakuusuositusta viedä eteenpäin. Ja tämä Nosensille EPSCO-kokouksessa helmikuun lopulla me siis todellakin työstämme tätä asiaa siihen suuntaan, joka tässä on MEPin toimesta viitotettu. Meppi puhui keskustelusta nuorten kanssa. Tämä todellakin on tapahtunut ja eräs toinen kollega nosti tämän esille. Te tiedät, että tiedämmekö mikä keskustelun lopputulos on. No, tämä on jatkunut jo viime kuukausien aikana. Se on toteutunut viimeisen vuoden aikana jäsenvaltiossa. Tuhansia nuoria on kuultu ja näiden kuulemisten lopputulema ja tulokset tuodaan konferenssissa esille maaliskuussa. Mutta tämän ohella niin on erittäin paljon aloitteita eri jäsenvaltioissa, sen suhteen, että kuullaan nuorten ääni, kuullaan nuorten parissa työskentelevien ääni, kuullaan koulussa olevien nuorten ääni. No, me todellakin otamme harppauksia eteenpäin. Öö, tässä kumppanussuhteessa nuorten kanssa. Tämä ei ole vain sanahelinää, vaan tässä todellakin on otettu nuorten energia ja elinvoima huomioon ja olemme todellakin ottaneet heidän näkemykset huomioon politiikan rakentamisessa. Siinä pääkohdat puheenjohtaja. Kiitos, herra Känen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin puhua niistä keskeistä aiheista, joista monet edustajat puhuivat. Talousarviosta monet edustajat mainitsivatkin, se on keskeinen aihe. Irlanti tukee talousarviota, joka luo työllisyyttä ja talouskasvua. Ja työllisyyden luomiselle on tärkeää se, että taata, että ihmisellä on tietty pätevyys, jota he tarvitsevat työpaik- työnsä tekemiseen. Irlanti auttaa EUn instituutioita ja jäsenvaltioita kaikin keinon ratkaisun löytämiseksi. Puheenjohtaja Van Rompuy on sanonut, että, että yritämme saada monivuotista rahoituskehyksestä sopimuksen aikaiseksi helmikuun huippukokouksessa. Meidän pitää tukea taitojen lisäämistä ja elinikäistä oppimista yhtenä instrumenttina. Helga Trübel puhui siitä, että, että siirryttäisiin poispäin perinteisistä keinoista. Maailma muuttuu ja innovoi. Ja minusta tuntuu joskus siltä, että koulutusjärjestelmä ei pysy aivan muuttuvan maailman tahdissa vuonna 2025 ö, on syntynyt monia ammattikuvia, joita, joille meillä ei tällä hetkellä edes ole sanoja niiden kuvaamiseksi. Eli prosessi maailmassa on hyvin innovoiva ja nopea tällä hetkellä, ja teknologia kehittyy nopeasti. Öm, edustaja Madbutu mainitsi nämä mainitsi osaamisen ja meidän pitää ennen kaikkea elinikäisessä oppimossa varmistaa, että nuorisolla on esimerkiksi nämä luovuovat taidot ja johtamistaidot ja tiimityöskentelytaidot, jotta he pärjäävät työelämässä. Meidän, meidän pitää luo, siis tukea ennen kaikkea luovuutta koulutusjärjestelmässä. Erlannissa me uudistamme toisen asteen koulutuksen ensimmäisiä vuosia, että, että siirrytäisiin siis pois tällaisesta yhden, yhden reitin oppimisesta. Lapsethan haluavat oppia maailmasta. Ja sitten vielä näistä yliopistoiden rankingeista. Minä olen ollut paljon ulkomailla ja, ja yrittänyt rohkaista ulkomaisia opiskelijoita tulemaan opiskelemaan meille Irlantiin. Ja monet näistä rankingeista mainitaan usein näissä keskustelussa. Minä kyllä mietin tällaisen ranking-järjestelmien oikeudenmukaisuutta, sillä, sillä joskus ne keskittyvät hyvin pieneen osaan yliopiston tuloksia. Ei, ei kysytä esimerkiksi miten osallistavia yliopistot ovat ja miten kannustavia ne ovat. Me otamme nyt myös nämä tekijät huomioon arvioinnissamme. Tietysti me arvioimme omia yliopistolajamme ja teemme niissä rankingeja. Ja tällä alalla meidän yliopistomme ovat sitten korkeammalla. Aikaisen koulukeskeyttämisen noidankehän keskeyttäminen on todellakin monialainen haaste. Meidän tulee tarkastella koko koulutusjärjestelmää varhaislapsuudesta myöhempäänkin vaiheeseen ja varmistaa se, että koulutusjärjestelmä on tasa-arvoinen. Ennen kaikkea meidän pitää puuttua asiaan aikaisessa vaiheessa, eli pitää tunnistaa ne lapset, jotka, jotka ovat vaarassa ö, koulun keskeyttämisen suhteen ja sitten varmistaa, että otetaan käyttöön toimet, jotka, jotka torjuvat koulun keskeyttämisen vaaran. Edustaja Kelly, me haluamme puhua tässä ammattimaisten opettajien kouluttajien roolista. Tietysti meidän pitää varmistaa, että to, opettajilla on osaamista, joka, jota päivitetään joka joka hetki, jotta he ovat valmiita kohtaamaan, kohtaamaan nykyajan haasteet. helmikuun konferenssissa me haluamme edistää neuvoston päätelmien päätelmien hyväksymistä, jossa puhutaan juuri opettajan koulutuksen yhteistyöstä EU-tasolla. Ja toukokuussa sitten vielä käsittelemme asiaa toisen kerran. Sitten edustaja Kammerwert nuorisotyöttömyys ja epävirallinen oppiminen. Elinikäisestä oppimisesta haluaisin yleisesti sanoa, että ehkä odotetaan ennen kaikkea yksityissektorilla, että täm, tämä on pelkästään valtion tehtävä. No, mutta teollisuushan on osaamisen ja taitojen kuluttaja, joten teollisuuden pitää myös sijoittaa ihmisten kouluttamiseen teollisuuden pitää, siis yksityissektorin pitää sijoittaa varoja, mutta myös tarjota harjoittelupaikkoja ja äm, työssäoppimispaikkoja, jos äm, myös yksityissektori haluaa taata tämän elinikäisen oppimisen prosessin. Ja sitten edustaja Kammervertillä vielä. Me emme usein anna nuorisolle tarpeeksi luottamusta siihen suhteen, mitä he itse voivat saada aikaiseksi tällä alueella. Vuosi, puolitoista vuotta sitten näimme hienon esimerkin Irlannissa. 17-vuotias James Welton Korkin maakunnasta näi, näki aukon koulutuksessa ja hän halusi kannustaa nuoria opettelemaan tietokoneohjelmointia – ohjelmointiinhan tarvitaan tietty ohjelmointikieli, ja James Welton halusi, että yhä enemmän nuoret oppivat tämän ohjelmoimin, ja hän, hän perusti ohjelmointikerhon, jonka nimi on Coach Dojo, ja hän, hän ei tarvinnut tämän kerhon perustamiseen ollenkaan val- valtion varoja, vaan äm, IT-alan yritykset sponsoroivat kerhoa. Ja itse asiassa äm, Silikonilaaksossa ollaan nyt jo perustamassa tällaista tietokoneohjelmointikerhoa, ja Australiassakin niitä nykyään perustetaan. Ja toivottavasti myös Euroopan parlamentissa voitaisiin saada aikaiseksi tämmöinen tapahtuma, Coder Toyo ohjelman puitteissa. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten nuoriso voi itse oppia niitä taitoja, joita he tarvitsevat. Kiitos. En ole nyt itse puhunut vielä tähän mennessä. Minä olen esittelijä näissä asioissa, joten haluaisin mainita muutaman asian. Herra Känän haluaisin ensiksikin sanoa, että, että, puhu, että olette puhuneet tässä elinikäisestä oppimisesta Rova Fitzgerald ö, mainitsi itse asiassa tämän ohjelman nimen väärin yhdessä vaiheessa, mutta ei se mitään. Ö, minä olen sitä mieltä, että kuten monet kollegatkin, että ja ennen kaikkea tässä Rova Kama Evät, että meillä on käsissämme ohjelma, joka tukee sekä virallista että epävirallista oppimista. Meidän, meidän pitää siis ennen kaikkea antaa pitkäaikaistyöttömille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus saada koulutusta, mutta se pitäisi, siihen, tällaisen tuen järjestämisen pitäisi käyttää sosiaalirahastoa. Ja nyt sitten, kun puhutte tästä asiasta esimerkiksi Koreperissä, niin haluaisin, että korostatte sitä, että sosiaalirahastossa äh, juuri kohdennetaan varoja näihin toimiin, niin kuin komissiokin vaatii. Se pitää kirjallisesti mainita, kun puhumme esimerkiksi käsityöläisistä ja muista, äh, niin he sanovat usein, että, että he eivät osallistua, voi osallistua Leonardo-ohjelmaan. Se on kyllä mahdollista, mutta ja me olemme tällaista ohjelmasta vastuussa, mutta kaikkiin muihin asioihin pitää käyttää sosiaalirahastoa. Tässä keskustelussa on käynyt selväksi myös se, että meidän pitää olla varovaisia, kun puhumme koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta. Minua on harmittanut nyt se, että komissio on tästä EU 2020 strategiassa sanonut, että meidän pitää saada 40 prosenttia korkeakoulututkintoja. No sehän on, sehän on sitten hölynpölyä, koska esimerkiksi Espanjassa niin moni korkeakoulutettu nuori on työttömänä. On siis tärkeää keskittyä ammattikoulutukseen. Eli pitää, pitää sanoa, että korkeakoulututkinto tai jotakin vastaavaa Tämä toimii eh, myös Saksassa ja Hollannissa esimerkiksi. Sen näkee työttömyydessä esimerkiksi näissä maissa. Miksi ei siis ole mahdollista ottaa käyttöön tällaisia toimia ja ottaa mukaan myös yritykset niin, että yritykset yhdessä koulutuslaitosten kanssa valmistaisivat nuoria työelämään – jossa he voivat tehdä yhtä työtä tai sitten he siirtyä toiseenkin, tai että he voisivat myöhemmin siirtyä takaisin yliopistoon esimerkiksi, mutta, mutta esimerkiksi jos, te, jos on joku korkeakoulutettu insinööri, niin eihän hän osaa o, o, korjata teidän teidän lämmit, ää, äh, lämmitysjärjestelmää kotonanne. Jo, jos emme ymmärrä tätä, me emme saavuta näillä ohjelmilla niin paljon. Me nuori, nuor, nuorille pitää antaa mahdollisuus päästä työelämään ja heille pitää antaa siihen tarvittava koulutus. Emme voi vain haaveilla jostakin sellaista tilanteesta, jossa 40 prosentilla nuorista on korkeakoulututkinto. No jos se vain tapahtuu, niin no, sehän on hieno asia, mutta me emme voi tässä laimin lyö, lyödä muita nuorisoja. Minä tässä hieman nyt innostuin puhumaan, koska tämä on minulla, minulla hyvin lähellä sydäntä, äh, sydäntäni oleva aihe. Viime vuosina me, me emme ole nähneet sitä, että näitä parhaita käytäntöjä olisi äh, siirretty maasta toiseen – tässä on kyse myös PK-yrityksistä, sillä nämä kaikki asiat ovat yhdessä, yhteydessä toisissaan. Jos te puheenjohtajakautenne aikana voisitte edistää tätä, niin se olisi hienoa. Ei tässä nyt ole kyse pelkästään Saksan esimerkistä, vaan siitä, että tällaiset järjestelmät todellakin toimivat. No niin, ja sitten nämä raha-asiat. Eilen olisi hienoa, jos olisitte ollut paikalla Saksan liittopäivillä Berliinissä. Siellä liittokansleri Merkel piti hienon puheen ja herra Hollandkin puhui, puhui hienosti ja molemmat puhuivat koulutuksesta. En nyt sanoisi, että tunti, tuntikausia, mutta mutta kolmannesosa kummankin puheesta käsitteli koulut, koulutusta ja siitä, miten siitä, miten tärkeää se on. minä taputin ihan hulluna siellä. Se oli niin hienoa. Teidän pitää ottaa tämä vakavasti ja sanoa, että esimerkiksi, että no niin, että ö, liittokansleri Merkel ja presidentti Hollandkin ovat sitä mieltä, että koulutus on tärkeää. Eihän, tällä, eihän tätä saa jättää sanahelinäksi. Me tiedämme kaikki, että tässä, että tässä on kyse vain pienistä varoista. Nämä ovat ihan nappuloita äh, varoja, joita koulutuksen ö, äh, ohjataan, joten jos niitä varoja vielä leikataan, niin ei siitä tule mitään. Ja haluaisin, että tämän, tämän vuoden helmikuussa huolehditaan siitä, että oli kokonaistalousarvion määrä sitten mikä tahansa, niin komission ehdotus pitäisi hyväksyä. Se pitäisi saada talousarvioon. Nämä varat tulevat hyödyttämään tulevia sukupolvia. Maalaisjärki siis todellakin vaatii sitä, että ensi kuussa saadaan talousarvio aikaiseksi, jo, joka edistää näitä mainitsemienne tavoitteita. Kiitän ministereitä ja kiitän kaikkia kollegoita tästä hyvästä keskustelusta ja päätän nyt tämän kokouksen tämän osan. Kiitos. Yeah, I have all the time. I'm 35 minutes.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 herra Kännönelle anta, mm, antamistanne hyvistä neuvoista. No niin, kaikki irlantilaiset ovat ilmeisesti jo jättäneet salin. Voitte kyllä jäädäkin saliin, mutta siirrymme nyt seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan 10, vastuuvapaus 2011, ja tästä vastaa herra Lokkegaard. Olkaa hyvä. Indeed, Chairman, and, uh... Hyvä puheenjohtaja, en pitkitä tätä kovinkaan paljon Ihan lyhyesti vain. Tuskin tästä syntyy sen kuumempaa ongelmaa, sillä ei tämä ole kovin vaikea asia tänä vuonna. Vaikuttaisi siltä, että vähintään meidän talousarvio-osasemme on selviytynyt lähes tulkoon ongelmitta. Jotain kohtia tässä toki mainitsen Kai teillä on tämä asiakirja, ehkä ei, mutta vain puutun tässä viiteen kohtaan. Kolme niistä ovat lähes teknisiä tai aika tavalla teknisiä. Vain yksityiskohdista sitten sen verran, että ne ovat osana tässä mietin lausunto, lausunnossa puhutaan Auduvesien koulutuksen ja kulttuurin toimenpanoviraston täytäntöönpanotoimista, muistetaan sitten maksuajoista, määräajoista ja ollaan tyytyväisiä siihen, että tämä näyttää tämä virasto toimineen aivan mainiosti maksujen määräajoissa ja jotain parannustakin on saatu aikaiseksi. Ja sitten vielä me olemme toki tietyistä, virhe, tietyistä virheistä huolestuneita, jotka liittyvät elinikäisen oppimisen ohjelmaan, eikä ole välttämättä ollut myöskään riittävän perusteltuja asiakirjoja edunsaajilta ja tiettyjä tukikelpoisuussääntöjä on myös rikottu, mutta se on oikeastaan ainoa huolenaihe tässä. Neljänneksi myös tässä on kansallisista virastoista puhuttu, siinä on parannuttu niiden hallinnoinnissa ja sitten tuo viides kohta, johon minä itse olen tyy- kovasti tyytyväinen, siinä puhutaan pilottihankkeesta, joka koskee kansainvälistä tutkivaa journalismia ja se on nyt sitten äh, taas käynnissä. Se päätettiin vuonna 2010, mutta komissio näyttää tulleen parempiin aatoksiin. Ja nyt tällainen hanke on taas käynnissä. Näin lisäksi tähän sanoisin seuraavan ajatuksen luin tai olen lukemassa tätä uutta kertomusta korkean tason ryhmältä tiedotusvälineistä ja täällä on sivu 29, siellä on 30 suositusta ja tuo numero 14 itse asiassa tähtää juuri siihen, että meidän täytyy löytää uusia keinoja rahoittaa kansainvälistä tutkivaa journalismia, joten meillä on tähän hyvää tukea myös tuota korkean tason ryhmältä ja sehän parantaa tilannetta entisestään. Näin olemme siis vieneet tätä, tämän hankkeen myös eteenpäin. Eli nämä nyt ovat ne viisi kohtaa, joita esitän tärkeimmiksi. Tämä tästä. Okei, okay. Mr. Kelly. Kiitos, Sean Kelly. On behalf of Mr. Bellet. No niin, puhun täällä Belletin tilalla. Hän ei voi olla täällä. Hän oli toki aamupäivällä puhumassa mutta hän on sitten muissa menoissa. Iltapäivällä minä luen seuraavan asian, joka koskee Lokikardin äsken lausumaa. EPP haluaa tukea esittelijää. Haluamme kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Me olemme tyytyväisiä, että merkittäviä virheitä ei ole huomattu liittyen kult-valiokunnan toimivaltaan. Me olemme varmoja, että helpotetut hallinnolliset te- hallinnolliset takat ja kaikki prosessit joihin liittyy valituksen saada hoidettua kunnolla. Olemme varmoja, että saadaan tyytyviä tietää elinikäisen oppimisen edustajat ovat myös tyytyväisiä. Me ymmärrämme nykyisen budjetin rajat, mutta me odotamme tavoitteille, enemmän tavoitteita komissiolta. Parlamentti on antanut komissiolle useita vaihtoehtoja siihen, että luodaan pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. 2013 on erittäin tärkeä vuosi komissiolle, jotta se voi todistaa, että se on kykeneväinen johtamaan ensimmäistä kertaa aitaa urheiluohjelma, joka alkaa 2014. Me odotamme innolla sitä, että saavutamme tämän tavoitteen tiivissä yhteistyössä komission kanssa. Siihen päättyy puheenvuoro. Yeah. <clears throat> My thanks to... Kiitos Martin Lokegaardille. On hienoa kuulla, mm, että e huomattavia virheitä ei ole ollut, sillä viime vuosilta me tiedämme, että toimeenpano-osuudet ovat melko korkeita. Tämähän on yksi argumentti sen puolesta, että, että talousarviomääriä pitää kasvata. Eli ongelmana ei ole se, että emme maksaisi varoja. Tarpeita on paljon enemmän kuin varoja. On tärkeää tietää, että täytäntöpano toimii ja että meitä ei voi syyttää mistään petoksesta tai huomattavista ongelmista järjestelmässä. Haluaisin korostaa vain yhtä seikkaa, jonka mainitsit Morten, nimittäin rajat ylittävää journalismia. On tärkeää tukea tätä journalismia ja minä olen, tuen siis tätä lausun kohtaa. Kiitos. Kiitos. Minäkin olen iloinen siitä, että kohdassa yksi painotetaan sitä, että näitä menettelyjä on yksinkertaistettu, että kilos, kilo, kiloittain ei tarvitse näitä hakemuksia enää lähetellä. Esimerkiksi 5 000 tai 20 000 euron tuen edunsaajat ovat täysin täysin avuttomia näin, tämän byrokraattisen hallintotaakan edessä. Suurissa summissa tiukempi valmento on tärkeää, mutta muuten menettelyä pitää yksinkertaistaa. Eli tämä on todellakin hyvä. Kiitos. Hyvä ehdotus esittelijältä. Kiitos. Sitten komission puolesta. Kuka haluaa sieltä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Appel Martin Rosignol. Minä olen Martin Rossignol ja Edustan tätä EASEA ja mukavaa, kun tämä valiokunta arvostaa työtämme virheiden vähentämiseen. Me olemme tosiaan tehneet paljon työtä tähän suuntaan ja todellakin mukavaa, että otitte sen täällä esille. Kuten jo sanoitte, niin ohjelmien täytäntöönpano on aika tavalla hyvää käytännön tasolla ja valvonta myös toimii mainiosti. Eiköhän tämä riitä. Kiitos. So. No niin. Ja sitten 29. tammikuuta on määräaika tarkistuksen jättämiselle. Tämä siis esityslistan kohdasta 10, siirrymme kohtaan 11. Meillä on nyt sellainen ongelma, että koordinaattorin kokous on käyty ja sitten tutkimukset, joita pitäisi tehdä meidän valiokuntamme puolesta, siitä keskustelemme ja lykättiin seuraavaan kokoukseen helmikuulle, mutta ei ole oikein, että näiden tutkimusten tekijät joutuvat nyt odottamaan. No herra Takkula ja herra Tavares, heillä oli nyt yhtäkkiä muitakin ö, kuvitelmia siitä, mitä pitäisi, minkälaisia tutkimuksia pitäisi tehdä. No milloin ei ole mitään sitä vastaan, mutta ö, täl, tällä, tämänhetkinen ehdotus vastaa sitä, mitä meillä on tällä hetkellä muutenkin pöydällä. Tämä on siis se ehdotus, jonka sihteeristö on neuvotellut. No, normaalisti me olemme hyväksyneet tämän ehdotuksen. Minä haluaisin pyytää, että sallitte sen, että minä voisin antaa nyt tutkimusten tekijöille sen toimisen, että aloittavat tutkimusten tekemisen ja ja että he siis ottavat ensiksi nämä alkuperäiset ehdotukset ja sitten kun he ovat niiden kanssa päässeet päätökseen, niin he ottavat uuden, ähm, nämä uudet ehdotukset äh, Takkulalta ja Tavarasilta. Voisitteko nyt kertoa, mitä tutkimuksia siis pitäisi toteuttaa? Voisitteko siis mainita nämä aiheet? Well, we have... Kiitän. Niin, Meillä on komission ohjelmaa korkeakouluopetuksesta strategia ja sitten koulutuksen tehokkuus korkeakoulutuksessa ja sitten tuo Connected TV-hanke ja kielten monimuotoisuus, historiallinen tausta koulutuksessa ja sitten vesi, Ja sitten kaksoiskoulutus. Kiitokset. Yeah, just a short remark. I have, uh, I don't know... Lyhyt kommentti. En tiedä tarkalleen ottaen, viittatko tässä yhteen minun ehdotuksistani, jonka Takkola saattoi ehdottaa. Mikäli nyt puhutaan tästä kohdasta, niin en tiedä, onko liian myöhäistä Voitko kertoa, mikä ehdotus se oli? This is because... No kyllä minä voin. Kyseessä on erittäin tärkeä keskustelu, jota käydään Skandinaviassa, mutta myös kaikissa jäsenvaltioissa, joka koskee kirjamarkkinoita ja kirjamarkkinoiden tulevaisuutta. Minä haluan tietää, onko uusia tutkimuksia tästä ja kuuluuko tämä meidän ohjelmaan. Ilmeisesti ei. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Nyt puhutaan eh, kirja-alasta tulevaisuudessaan. Ja tämän vapautuminen on tässä nyt aiheena. Olisiko mahdollista tehdä pikainen tutkimus siitä, kuinka jäsenvaltiot käsittelevät tätä aihetta? Tämä on se on aihe, johon, jota lähestytään eri tavalla. Me tarvitsisimme tietoja tästä ja tämän seuraamuksesta. Ei tämä tarvitse olla mikään perinpohjainen, mutta jokin pieni. Sorry Doris, maybe it's a... Uh, niin, anteeksi Doris. Ehkä tässä on vähän väärin väärinymmärryksestä kyse. Minä ainakin olen vähän jo hämmentynyt. Kun puhuimme tästä koordinaattorina kokouksessa, niin kyllä monet kollegat ovat sitä mieltä, että tässä piti tehdä ehdotuksia siitä, mihin tutkimuksiin meidän pitäisi mennä. Eli tässä sitten Alde ja minun ryhmäni näin ymmärsivät. Eli näin nyt ei vaikuta toki olevan tämä nyt johtaa hämmennykseen Eli tässä on tutkimuksia jo tulossa ja meidän käsityksemme kyllä oli se, että uusia ideoita pitäisi esittää. Eli tämä nyt vähän vaikuttaa omituiselta. No hyvä. Me kirjoitamme sitä kirjeen kaikille koordinaattoreille, selvitämme asian. Minä olen sitä mieltä, että, että teidän pitäisi nyt sitten aloittaa näistä ehdotuksista, joista, joista sovittiin, Äh, pue, anteeksi, sihteeristön kanssa. Äh, tämä siis vastaa meidän vuosityöohjelmaamme. Ja sitten kun olette saaneet nämä tutkimusaiheet käsiteltyä, niin otatte mukaan ehdotuksen, uusia ehdotuksia. Äh, ja sitten Lokkegaard, tämä kirjan hintojen sitominen tai määritteleminen on suurempi ongelma ja se kuuluu Ekon talousasioiden val- valiokuntaan eikä tähän valiokuntaan. No mielestäni tällä asialla ei ole tekemistä tämän valiokunnan kanssa. Se on vain epäsuoraan kulttuurivaliokunnan asia. I mean, this is high... Yksi kommentti sitten. Tämä on su- liittyy kulttuuriin erittäin vahvasti. Eri politiikat tulevat vaikuttamaan koko keskusteluun kulttuurisesta monimuotoisuudesta hyvinkin vahvasti. Ja tämä on argumentti kirja julkaisijoilta ja kauppiailta. He puhuvat siitä, että no en tiedä onko näin, mutta he sanoivat, että tämä tulee siihen, että vähemmän kirjoja julkaistaan ja tämä tulee vaikuttamaan siihen, minkä vastaan kaikki taistelemme, kulttuurinen monimuotoisuus. Minä sanoisin, että tämä on suurestikin kulttuurinen asia. No minä olen ollut tässä parlamentissa jo melko pitkään ja meillä on ollut tässä valiokunnassa mietintö tästä aiheesta, jossa, jossa sanottiin, että no, kirjojen hintojen säännöstely on ok, e, mutta mitään ei tapahtunut, ei luettu vähemmän eikä mitään. No joka tapauksessa tämähän on vain tilastokysymys. Eli haluat tästä vain jotain tilasto, tilastotietoja, eli tämä voitte varmaan tehdä sillä lailla ö, vasemmalla kädellä. No niin, hyvä. Sitten herra Tavaresin ongelman. Hän halusi jonkinlaisen tutkimuksen korkeasteen koulutuksesta. Ehkä voisimme käsitellä sitä kysymystä, jonka herra Tavares esitti. Anteeksi, voisitko se, voisiko Morten olla häiritsemättä siellä? Herra Tavareshan puhui korkeasteen koulutuksen muuttumisesta. Niin miten eurooppalaiset yliopistot todella voisivat tehdä töitä yhdessä ja tehdä tästä aloite? Tämä oli yksi pyyntö ja sitten myös tästä tutkimus. Niin, eli siis hän äh, haluaa ehdottaa tutkimusta korkeasteen koulutuksen muuttumista. Eli niin ja tehän teette yhden tutkimuksen korkeasteen koulutuksesta, eikö niin? Kyllä ilmeisesti. One of the studies is explicitly... Kyllä, yksi tämä tutkimus koskee kansainvälistymistä korkeatason opinnoissa Euroopassa. Tämä on koettu tärkeäksi ja tämä liittyy myös komission ohjelmaan vuonna 2013. Siksi on sitä mieltä, että tämä suunta voisi olla järkevä ja siksi olisi hyvä, että tehdään tutkimus juuri tästä aiheesta, jotta olemme riittävän erityisiä, jotta voimme tarjota substanssia, tiettyjä suoria tuloksia. puhujalla ei ole mikrofonia. No niin, eli todellakin yliopiston tilanteesta ehkä tavaras voisi puhua teidän kanssanne ja ehkä voisitte tuottaa tämän tutkimuksen. Okei. Okay. Se olisi oikein mukava. Somebody here for me, sir? Voisiko joku tiedottaa tästä asiasta herra Tavaraselle? Kyllä. Kiitos. No, Eli näin, tämän, tämä siis näistä tutkimusehdotuksista. Olkaa hyvä. We also have another niin, meillähän on myös koulutuksen ja korkeakoulutuksen linkittäminen tähän tutkimukseen ja innovaatioon. Sehän on oikeastaan vähän sama asia. You're right. Everything but... Olette oikeassa kaikki, mitä teemme korkeakoulu, korkeakoulukoulutukseen liittyen, on yhteydessä toisiin, toisiinsa. Joten yrittäkää selvittää, minkälaista tutkimusta herra Tavaras nyt haluaa, haluaa tässä ajat takaa. Sen viehessä. Niin, eli todellakin voidaan tämä myös ö, puolittaa niin sanotusti. No niin, kaikki ryhmät taitavat olla nyt tyytyväisiä. Ja tutkimuksia tekevä osasta on myös tyytyväinen. No niin, onko muuta asioita? Ei. No niin, ja seuraava kokous on 20. 21. helmikuuta